Hello everyone, if you take your place, we can... Nyt jos istuudutte kaikki, niin voimme käynnistää tämän päivän lyhyen äänestystuokion. Toivon, että teillä on äänestyskortit mukana. Tehdäänpä ensin koeäänestys, katsotaan keitä on läsnä. Voisitteko painaa jotakin nappia äänestyskoneessa niin, että ilmaisette olevanne läsnä täällä. Rava Borsan, haluatteko äänestää? No niin. Äänestys alkaa. Painakaapa nyt jotakin nappia. Kaikki hyvin. No niin, hyvä. Kiitos. Aloitamme äänestykseen. Kysymys on Vanonaan on miettinyt, jos kansanjärjestely EUn talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonta. Tarkistus 6 puolesta. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää ylätty Tartus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus 11 kahdessa osassa. Anteeksi, se on vedetty pois. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 15 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Indicate your... Ilmoittakaa, miten äänestitte. Siis vastaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 23. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, toinen osa puolesta. Se raukeaa. Toinen osa raukeaa. Sitten siirrymme tarkistukseen 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 on vedetty pois. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 vedetty pois. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta pääsi vedetty pois, anteeksi. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 vuodessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Toinen osa tarkistetaan koneella, siis äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 kahdessa osassa, nyt menossa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, se raukeaa. Äänestämme siis toinen osa puolesta, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Jonatason kappale tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta. Äsveritty pois viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. ja äänestys päättyy. Hylätty. Näin äänestysjakso päättyy. Kiitoksia. Okay, dear colleagues, let's enter the debates agenda. Hyvät kollegat, palatkaamme nyt tämän päivän esityslistaan. Aluksi tarkastelemme lausuntoluunnosta, joka käsittelee tuotteiden käyttöjen pidentämistä. Kristel Schodemus on esittelijä. Anna esittelijä heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja det. Og jeg skal se, om jeg kan overdøve den snak, der er i lokalet lige nu. I øh, slutningen af januar, der øh, præsenterede jeg mit... Øh, Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, tammikuun lopussa esittelin teille esitys, tämän lausuntoluonnokseni täällä Envissä. Millä tavalla me saisimme tuotteita, joiden elinikä olisi pidempi? Nyt minulle on tullut selväksi se, että lausuntoluonnokseni niin ovat vaikuttaneet merkittävästi ne rajoitukset, joita meille on lausuntojen pituuden osalta esitetty. Olen siis keskittynyt ihan perusperiaatteisiin ja korostanut sitä merkitystä, joka on sillä, että meidän täytyy yrittää saada tuotteillemme pidempi elinikä. Näin saavutettaisiin myös kestävää kehitystä. Meidän täytyy muistaa luonnonresurssiemme asettamat rajoitteet ja meidän täytyy parantaa tuotteidemme elinkaarta. Tulen esittämään omaan lausuntoonikin erinäisiä tarkistuksia, koska toivoisin, että tämä lausunto olisi mahdollisimman konkreettinen toivoisin, että tästä tulisi eräänlainen ajatusten luettelo tai inventaario. Ja tästä olisi hyötyä niin kuluttajille, yrityksille kuin jäsenvaltiolle, jopa komissiolle. Ja tätä lukiossa he voisivat saada inspiraatiota siitä, millä tavalla voitaisiin saavuttaa tuotteiden pitkä, tuotteille pidempi ikä. IMKO on tässä vastuuvaliokunta ja minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että Envi voi antaa oman panoksensa tähän, koska kun me puhumme pitemmän elinkaaren tuotteista, me puhumme siitä, että koko tälle asialle annetaan ympäristöllinen ulottuvuus. Tätä varten täytyy luoda kannustimia niin, että yhteiskuntamme olisi, ottaisi tämän osaksi kulutustottumuksiansa kun puhumme taloudellista kasvusta, on tärkeää miettiä myös sitä, olisiko mahdollista löytää erilainen kasvutapa joka ei perustuisi pelkästään uusien asioiden hankkimiseen. Jos voisimme saavuttaa toisenlaisen tuotantomallin, me vaikuttaisimme paljon hyvin myönteisellä tavalla ympäristöömme. Olen saanut paljon inspiraatiota siitä, mitä Ruotsissa on tehty. Siellä on ALVtä alennettu laadittu korjauspalveluiden osalta, jos joku laite tai lelu tai mikä tahansa tuote viedään korjattavaksi, niin tällöin ALV-tasoa on alennettu. ALV-kanta on alhaisempi näissä korjaustöissä. Ja yhtä lailla voi saada vero hyötyä, jos uuden tuotteen ostamisen sijaan henkilö korjauttaa vanhan tuotteen. No eihän tätä nyt voida joka maan osalta käydä yksityiskohtaisesti läpi, mutta me varmasti voimme saada hieman tässä kannustimen niin, että päästään sellaiseen järjestelmään, jossa eh, heitetään kaatopaikalle vähemmän ja korjautetaan tai korjataan enemmän ja näin ollen myös eh, hukkaan menee vähemmän materiaalia. Ja Ruotsissa on, Ruotsin toiminnalla on myös johdettu siihen, että saadaan enemmän paikallista työtä aikaiseksi laite viedään korjattavaksi siellä, missä se on ostettu, eikä lähetetä sinne jonnekin kauemmas. Me emme pelkästään voi tyytyä kuitenkaan ALV-alennuksiin ja verohelpotuksiin, vaan ja aivan eli, tuotteen elinkaaren alusta lähtien täytyy ottaa suunnittelukysymykset huomioon. Millä tavalla tuotteet voidaan suunnitella sillä tavalla, että ne on helppo korjata? Meidän pitäisi myös vaatia sitä, että komissio tarkastelisi uudelleen paristodirektiiviä niin, että kun joku tuote, jossa on paristot luodaan tai suunnitellaan, niin paristojen vaihdon täytyisi olla helppoa. Ja tällä tavalla myös helpotetaan tuotteiden ö, käyttöä pitempään ja niiden kierrätystä. Tässä korostan myös ekosuunnittelun merkitystä ja sitä, että kestävyydestä täytyy tulla ympäristöllinen normi. Minä täysin tuen tämän, tätä komission ajoitusta. Jos tuote on elinkaareltaan pitempi, niin se aiheuttaa vähemmän vahinkoa ympäristölle. Eli tuotteiden kestävyys ja elinikä täytyy linkittää ympäristöllisiin tavoitteisiin. Näin ollen haluamme tehdä konkreettiseksi lausunnossa sen, että ihmisillä täytyy, ihmisten täytyy helposti voida valita kestävämpi tuote. Tämä täytyy tulla jollakin tavalla esille tuotemerkinnöissä. Meidän ekomerkintä voisi pitää sisällään tietoa siitä, mikä on odotettu tuotteen elinikä. Kun kuluttaja menee ostamaan esimerkiksi pesukonetta, niin on tärkeää, että hän tietää, kuinka monta työtuntia tämä pesukone kestää, mikä sen elinikä on, odotettu elinikä on, ja jos se on sitten kalliimpi, kun sillä on pitempi elin, oletettu elinikä, niin kuluttaja voi tehdä oma päätöksensä tietoisella tavalla. Ja tällä tavalla kuluttajakin osallistuu meidän ponnisteluihimme ympäristön suojelemiseksi. Tässä on paljon erilaisia asioita, kuten huomaatte. Me voimme paljon niitä vielä konkreettisemmiksi tehdä ja tämän vuoksi olen ajatellut itsekin esittää konkreettisia tarkistuksia. Toivottavasti varjoesittelijät muista ryhmistä ovat yhtä mieltä kanssani siitä, että meidän täytyy tehdä tästä lausunnosta tällainen ajatusten, ideoiden luettelo, jonka kautta sitten tuotteet kestävät pitempään. Tässä ei ole kysymys siitä, että yritykset ansaitsisivat enemmän tai vähemmän rahaa, vaan meidän on pakko suojella ympäristöä ja perusluonnonvarojamme. Me katsomme tässä taloudellista kasvua toisesta näkökulmasta, ei siitä, että kasvetaan ostamalla ja heittämällä pois, vaan kasvamalla sitä kautta, että ostetaan kestävämpiä tuotteita ja toimitaan eri tavalla kuin pelkästään kaatopaikkojen kautta niitä kierrättämällä. Toivottavasti pystymme nyt vielä parantamaan tätä lausuntoa. Meidän täytyy Envi-näkökulmasta tuoda tähän ympäristöllinen näkökulma niin, että vastuuvaliokunta saa mahdollisimman hyvän mietinnön lopulta aikaiseksi. Tarkistusten määrä aika on 8. päivä maaliskuuta. Eli meillä on tässä pikkuisen yli viikko aikaa 11. tai 12. huhtikuuta voimme jo täällä Envi-valiokunnassa äänestää tästä lausunnosta. Ja IMKON äänestys järjestetään sitten huhtikuun loppupuolella. Toivottavasti yhteistyömme on hyvin hedelmällistä. Kiitos. Äh, paljon kiitoksia, edustaja Schollemose. Nyt ähm, kuulimme varjoesittelijöitä. Aloitamme edustaja Langenista, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin aluksi Kristel Schallimuusea kiittää lausuntoluonnoksesta. Minusta se on hyvä perusta keskusteluillemme ja olenkin ilolla odottamassa yhteistyötä. Tuotteiden pitkäikäisyyden ekologiset hyödyt ovat äh, selviä. Ne aiheuttavat vähemmän jätteitä ja niissä käyttää vähemmän raaka-aineita ja energiaa. Yhteen asiaan haluaisin tarttua tässä lausunnon luonnoksessa. Olen yhtä mieltä lausunnonantajan kanssa siitä, että yhden painopisteen kestävässä, täytyy olla kestävässä tuotteiden valmistamisessa, sillä jos me haluamme todella hyötyä kiertotalouden edusta, resursseja pitää käyttää silloin se, niin, että tehokkaammin suhtaudutaan valmistamiseen ja uudelleen hyödyntämiseen. Pidän myöskin hyvänä sitä, että lausunnonlaatija pitää hyvänä äh, sitä, että hän tosiaan puhuu tästä käyttöjen pidentämisestä, mutta myöskin puhuu tehokkaammasta jätepolitiikasta. Ajattelen kiertotalouden periaatteita, tuotteiden ja tuotteiden osien pitäisi olla mahdollisimman pitkään, pysyä matko, mahdollisimman pitkään kierrossa tuotteita pitää olisi olla helppo parantaa, koska tällä tavoin voidaan näitä tuotteita sitten myöskin käyttää uudestaan resursseina. Ja siksi tässä pitäisi olla myöskin houkuttimen siihen, että vastaisuudessakin äh, tehdään teho, tuotteita, joita ovat, jotka ovat kestävyysvalmistuttuja, että edelleen saataisiin markkinoille. Tänä tarjoaa suuren mahdollisuuksia tällaiselle funktionaaliselle tarjolle. Minusta tärkeää tässä on se, että vastaan kysymykseen siitä, miten voidaan tuotteita käyttää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Ja kohdassa kaksi lausunnonlaatio osoittaa, että myöskin tällaisella palvelutarjoamisella voidaan lisätä tuotteiden käyttöikää, mutta lähtisi kuitenkin liikkeelle siitä, että jos on lainattu kirjoitin tai pesukone, se ei johda siihen, että käyttöikä pitenee välttämättä. Mikä on ajatus tässä, jos minulla on, ostan kalliimman tuotteen, joka on tehokkaampi, suorituskykyisempi, silloinhan minä pidän sitä pitempään. Jos minä lainaan sen, silloin minulle on aika lailla yhdentekevää se, mitä tapahtuu, koska siitä ei synny minulle mitään kustannuksia, koska saan taas uuden laitteen tilalle riippuen siitä, mikä on sopimus, joka on tehty ja tällaisen leasing-sopimuksen osalta. E, ja silloin olisin iloinen, jos tätä voitaisiin hiukan vielä selittää lähemmin, mitä tässä kohdassa on tarkoitettu. Pidän myöskin hyvänä sitä, että lisätään valmistelijan vastuutta ja otetaan tällaisia e, vaatimuksia, jotka liittyvät valmistajan vastuuseen, joka, joka on myöskin jätepuita direktiivissä, josko tätä kautta saadaan aikaan edistystä. Mitä tulee sitten tuotteiden pitkäikäisyyteen, se on monissa jäsenvaltioissa jo keskeinen kysymys. Ranskassa on äh, asetettu rangaistavaksi tuotteiden keinotekoinen tahallinen äh, käyttöjen lyhentäminen. Äh, Norjassakin on erilaisia toimenpiteitä ja muissa maissa, joissakin maissa on toimenpiteitä, joilla jatkuvasti tutkitaan tuotteita, katsotaan, että ovat ympäristövälisiä, että ne käyttökää vuonna 2012 Saksassa hallitus käynnisti kansallisen ohjelman, joka pyrkii saamaan aikaan parempaa tuotteiden kestävää käyttöä ja vuonna 1978 eh, on ollut käytössä myöskin eh, vapaaehtoinen ympäristömerkki Saksassa. Se, että pyritään lisäämään tuotteiden käyttöikää, on asia, joka on monimuotoinen. Me tarvitsemme Euroopan tasolla parempaa koordinointia niin, että voidaan varmistaa se, että yksittäiset toimenpiteet eivät tule esteeksi sisämarkkinoilla. Meidän lausuntamme tavoitteena pitäisi olla se, että olisi eräs toimenpiteiden älykäs yhdistelmä, jotka edistävät tuotteiden käyttöiän pidentämistä. Tärkeää tässä on kestävä tuottaminen, kestävä kuluttaminen. Tätä kautta samalla aikaan myöskin voidaan sitten lisätä luottamusta meidän eurooppalaiseen toimiimme. Minusta kestävien resurssien käyttäminen on teitä toisaalta sanakaan tehokasta kiertotaloutta ja sanakaan ympäristö, joka antaa houkuttumia innovaatioille. Tässä lausunnossa on erittäin hyvä perusta työlle ja odotankin mielenkiinnolla jatkotyötä. Thank you very much, Madam Rees. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun tällä kertaa meidän varjoesittelemme Gisin Maisterin puolesta. Hän ei päässyt tänne kokoukseen juuri nyt, eli nämä ovat hänen huomionsa ja ohjeensa ja neuvonsa. Gisin kiittää esittelijää hyvin äh, laaditusta mietinnöstä. Hän on myöskin sitä mieltä, että pitkä käyttöikä on tärkeä seikka, kun haluamme kestävyyttä parantaa ja välttää jätteen syntymistä. Kaiken kaikkiaan kaikki varjoesittelijät tukevat tuotteiden korjaamista niiden poisheiton sijaan, eli kohtaa kolme luonnoksessa hän tukee. Pitäisi huomata, että monet laitteet uudelleen kierrätetään raaka-aineiksi. Eräät yritykset käyttävät näitä prosesseja esimerkiksi vanhoiden puhelimien osalta. Käsinmäistä ei sulje pois kuitenkaan myös kaiken kattavampaa lähestymistapaa. Hän on sitä mieltä, että tällainen lähestymistapa voisi toimia tässä tapauksessa. Ja hän ei myöskään ole varma siitä, tekeekö teknologia korjauksen aina mahdolliseksi näissä tapauksissa tulisi pohtia sitä, mikä vaikutus hintoihin koituisi. Kaikki varjoistelijat ovat myöskin sitä mieltä, että on tärkeää löytää hyvä tasapaino innovaation ja käyttöjen pidentämisen välillä. Tämä huomio, huomio tulee esiin myöskin mietinnössä. Kohdassa yksi ähm, esittelijämme on myöskin sitä mieltä, että että tiedottaminen, tietoisuuden kasvattaminen on tärkeää kuluttajien keskuudessa. Tämä on johdanto-osan kohta Gesi Meissner on kaiken kaikkiaan hyvin motivoitunut tekemään yhteistyötä tämän asian parissa. Ja sitten muutama sananen henkilökohtaisesti ranskaksi kappaleeseen neljä, myöskin Alden puolesta. Kappale neljä viittaa ekosuunnitteluun komission uuteen ohjelmaan. Minä olin kymmenen vuotta sitten Peter Liisen kanssa mm, esittelijänä tässä asiassa. Teemme hyvin paljon tuolloin töitä Euroopan parlamentissa ja parlamentti otti prioriteetiksi äh, asian läpi ajamisen ja sen korostamisen, että nämä kysymykset täytyy kestellä koko elinkaaren alussa. Siellä säästöjä voi tapahtua. Ja olen varma, että eräät ryhmät tässä esittävät äh, kappale neljään äh, poistunut suhteen kysymyksiä, mutta meille liberaaleille se on kyllä erittäin tärkeä kappale. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Huoristi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä tässä lausunnon valmistelijan yleisestä lähestymistavaa. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä merkitystä, joka on sillä, että otetaan huomioon nämä erilaiset ohjelmoidut tuotteiden lyhyet eliniät ja se, että jotkut täytyy suorastaan tehdä rangaistavaksi. Tuotteiden elinikää täytyy pidentää suunnittelun ja harmonisoinnin, teknisten seikkojen harmonisoinnin kautta. Meidän täytyy tässä vaatia komissiota ottamaan kunnianhimoisemmin nämä seikat mukaan Ecodesign 2019 uuteen työhön. Ja näin komissio voisi kenties Euroopan normalisaatiokomitean sisällä puhua näistä teknisestä vapaaehtoisesta harmonisoinnista. Ja tässä täytyy ottaa myös kuluttaja, ympäristö ja ammattiyhdistysjärjestykset mukaan. Tässä poliittista mandaattia meidän mielestämme on, mutta työtä on vielä paljon jäljellä. Eritoten kun ajatellaan tuotteiden kestävyyttä, uusien tuotteiden ekodesignin perustava luettelo, sen täytyisi olla paljon kunnianhimoisempi. Pyydämme myös komissiota aloittamaan prosessin, jolla autetaan teollisuutta toimimaan sillä tavalla, että tässä kiertotalous katsottaisiin mahdollisuudeksi eikä uhaksi. Ja komission täytyy myös edesauttaa eh, säännönmukaista eh, keskustelua ja hyvien käytänteiden vaihtamista kaikkialla Euroopassa, ottaen mukaan tietysti paikalliset ja alueelliset viranomaiset. Yhtä lailla olisi tärkeää tukea aktiivisesti paikallisia ostomyynti, toisen eh, second hand myynti liikkeitä, samoin kuin korjausliikkeitä, niin kuin valmistelijakin sanoi. Tällä tavalla saadaan hyödyllisiä palveluja kuluttajille ja erittäin tärkeää on se, että tällä tavalla luodaan myös paljon kestävämmällä pohjalla oleva yhteiskunta, yhteiskunta, joka taistelee tämänhetkistä kuluttajayhteiskuntamallia vastaan, joka on hyvin luokkapohjainen ja jättää, syrjäyttää paljon ihmisiä ulkopuolella. Kovin usein tässä jatkuvasti vain luodaan teennäisiä tarpeita kuluttajille. Teemme tarkistuksia tämän suuntaisesti ja toivottavasti tietysti tulemme hyvin avoimella ja rakentavalla tavalla tässä tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pellicini. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää mm, edustaja ja hänen työstään. Me olemme sitä mieltä, että tuotteiden elinien pidentäminen ei ole vain ympäristöllinen äm, mm, tarve, vaan myöskin kulttuurillinen yhteiskunnallinen tarve. E, jos tarkastelemme e, tässä vihollista meidän näkökulmastamme, se on liberalismi, tämä hirvittävä mekanismi, joka pyrkii repimään hyötyä hinnalle millä hyvänsä. Teollisuus on sen maksanut. Ennenhän tilanne oli sellainen, että vain hyvin harvalla perheellä oli mahdollisuus kaksi autoa, televisiota tai muuta laitetta hankkia. Ja kun tilanne on muuttunut, markkinoilla strategiat ovat muuttuneet ja kulutusta pyritään ajamaan. Tästähän on kyse sellaiset laitteet, jotka voisivat kestää vuosia, jotka voitaisiin monta kertaa äm, korjata. Tämähän voisi uhata äh, valmistusta, myöskin ähm, käsityöläistä valmistusta. Meillä on tuotteita, jotka äh, vaikuttavat samanlaiselta kuin ennen, mutta ne ovat parempia. Esimerkiksi tässä voimme ajatella matkapuhelijamme. äh, kuten esittelijä Schaldemosikin on sanonut meille, myöskin meille laitteiden tulee olla kestäviä, niiden pitää kestää mahdollisimman pitkän aikaa. Ja niiden pitää olla sellaisia, että kun ne tulevat elinkaarensa loppuun, ne voidaan purkaa tai korjata. Erityisesti tämä koskee uudelleenkäyttösektoria. Siellä on paljon mahdollisuuksia työpaikkojen luomiselle ja jätteiden kierrätykselle. tässä yhteydessä, koska jos tuottajalla olisi yhteiskunnallisesti täysi vastuu tuotteistaan, eh, meillä olisi luonnollinen kimmoke luoda kestävämpiä laitteita. Paljon kiitoksia, Mileri Doranan, olkaa Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin valmistelijaa tästä ohjelmoidusta tuotteiden elinkaaren lyhentämiseksi. Kehittyneissä maissa tämä ohjelmointi johtaa siihen, että jätteen kasoihin kaatuu, tulee valtaisasti turhaa jätettä per henkilö vuosittain. Meidän täytyy rajoittaa tällaista elinkaaren tahallista lyhentämistä. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Toiminnallinen teknisiin seikkoihin perustuva toiminnan, tuotteen lyhyempi elinikä on aivan tätä päivää. Ja tässä täytyy todella nyt ryhtyä korostamaan SR2 juridisia tieto, tietoja Tässä täytyy olla rangaistavaksi tehtävää tämä ja tässä tulee ottaa huomioon myös kuluttajalainsäädäntö. Lainsäätäjä voi joka jäsessä jäsenvaltiossa vahvistaa oikeudellisia velvoitteita ja tiedonantovelvoitteita. Tässä täytyy ensinnäkin varmistaa lainsäädännön, olemassa olevan lainsäädännön tiukka lainsäädäntö. Lainsäädännöllisen lähestyminen lähestymistavan lisäksi aivan oikeutetusti valmistelija korostaa sitä, että kuluttajien tietoisuuden parantaminen on aivan ennakkoehto tässä, koska tuotteiden eliniästä tulee kaupallinen argumentti. Luotettavat tiedot eivät ole pelkästään yritysten vastuulla, vaan julkisilla viranomaisillakin on oma tehtävänsä tässä. Euroopan unionilla on suuntauksena aina tällaisia funktionaalisia tietoja antaa ympäristötietojen sijaan. Esimerkiksi LED-valojen osalta ja tänä päivänä e, meillä on kuitenkin esimerkiksi viime kuukaudelta peräisin oleva tutkimus LED-valojen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Minä tulen esittämään tähän lausuntoon tarkistuksia näiden suuntaviivojeni mukaisesti. Kiitos. Peter Kiitokset Kristel Schaldemuselle ja myöskin kollegallemme täällä kansapuolen kannan esittämistä minä tuen luonnosta ja myöskin kommentteja, jotka kollega Colin Lange teki kansapuolen ryhmän puolesta, mutta kaksi konkreettista esimerkkiä siitä, mitä pitäisi vielä pohtia. Nimittäin myönteistä ovat esimerkit siitä, että yhä enemmän LED-valoja käytetään. Ongelma on vain siinä, että nuo otetaan kiinteäksi osaksi valaisin, tai jos haluaa jonkin toisenlaisen toisen värisen valon, tai jos valaisin menee rikki, pitää koko valaisin heittää pois. Ja tämä ei todellakaan ole kuluttajien edun mukaista, eikä myöskään resurssitehokkuuden mukaista joten tuotteen elinikää rajoitetaan yhdellä osalla. Toinen esimerkki, jonka haluaisin ottaa esille, on nämä rakastetut älypuhelimet. Minulle on kerrottu, että aina kun uusi iPad tulee markkinoille, silloin Google, Googleissa lisääntyy kysymysten määrä siitä, onko iPad hidastunut. Näyttää selvä niin, että että tässä on jokin yhteys, mutta kenties voisi komissio sanoa asioitakin tai kenties selvittää sen, että onko niin, että päivitykset tehdään niin, että pohjimmiltaan, että tuo, tuo älypuhelinta enää ei voida käyttää. On, tiedä, onko tämä teknisesti vältettävissä. Voisin kuvitella, että tässä takana on kenties jokin liiketoiminnan malli, jolla pyritään siihen, että mahdollisimman nopeasti uutta mallia ryhdytään myymään. En tiedä, onko tämäkään kuluttajien ja ympäristön mukaista ehkä on myöskin sellaisia liiketoiminnan malleja, jotka ottavat huomioon tämä, tällaiset ongelmat. Meidän pitää kuitenkin pohtia tarkkaan sitä, mitä ovat sitten välineet, sillä mahdollisestihan voidaan tällaisilla ekosuunnittelun toimilla toimia asioita vastaan, mutta meidän pitää kuitenkin pyrkiä etsimään vaihtoehtoja ekodesign direktiivi. Frederik Ries äh, on oikeassa, hän oli silloin esittelijä. Se on todellakin suuri menestyksekäs asia. Olemme saaneet paljon hyviä tuloksia energiatehokkuuden alalla, mutta on myös ongelmallisia asioita, jotka keskustelussa ovat olleet sellaisia, että ovat saaneet Euroopan vastustajille paljon vettä myllyyn. Me tarvitsemme ekosuunnittelua. En kuitenkaan usko, että Kaikkia ongelmia, jotka liittyvät käyttöikään, ratkaistaan sen avulla. Ja siksi ehdottaisinkin, että me yhdessä etsisimme, puhuisimme vaihtoehtoisista malleista yksi paremmasta tapauksessa esimerkiksi LED-yhteyksissä on olemassa tällainen merkintävelvollisuus. Me tarvitsemme kuitenkin lisää tietoa, sen pitää olla selvempää Julkiset hankinnat voivat olla yksi väline, sellainen väline, jonka kautta tietyille tuotteille voitaisiin lyödä lukkoon vähintäinen, vähintäistä jos, jos esimerkiksi lampu rakennetaan osaksi valaisinta, silloin tuo, sen täytyy ottaa pitempi takuu sille, koska muuten on ongelma, joka liittyy tähän itse lampuun, joka johtaa siihen, että koko valaisin pitää vaihtaa, joten ehkä pitäisi pohtia vielä sitä, että olisi tällaisia erilaisia ratkaisuja. Haluaisin kuulla komissiolta mm, tähän jonkinlaisen vastauksen, mitä voidaan kysyä, että miksi markkinat eivät saa tätä asiaa hoidettua. Sillä jos on tuotteita, jotka nopeasti menevät rikki, silloin varmasti kuluttajien pitäisi nopeasti valvastua ja kilpailijoiden, missä tässä on ongelmia ja miten voimme tehdä, että saamme myöskin markkinat liikkumaan siihen suuntaan, että tuotteet ollaan pitemmän käyttöön eikä pääsevät paremmin esille markkinoilla, koska sitä on myöskin kustannukseen liittyviä etuja kaikille asianosaisille. Äh, Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Suljemme listan. Edustaja Schrilak, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin ähm, kiittää kollegaamme esittelijää erittäin hienosta lausuntoluonnoksesta. Se on äh, kiertotalouden perusperiaatteiden linjoilla ja voisimme tarkistuksen hiukan sitä uskoakseni vielä parantaa. Tässä haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensimmäinen näistä on ekosuunnittelun tärkeys ja tuen antaminen eurooppalaiselle teollisuudelle, jotta tuotteista saataisiin niin kestävämpiä, pitkäikäisempiä, mutta myöskin korjattavia. Korjattavuus toisi paikallistasolle uusia työpaikkoja, mikä puolestaan tukisi paikallistaloutta. Ja se voi myöskin vahvistaa olemassa olevia työpaikkoja. Se on tärkeää myöskin kilpailukykymme kannalta Euroopan taloudelle, sillä näin voisimme olla resurssia energiatehokkaampia ja tämä tukisi muita politiikan alojamme Euroopan unionissa. Toinen seikka on se, että tuen vahvasti siirtymistä tuotteista palveluihin, kuten esittelijä sanoo. Tämä tarkoittaa sitä, että muodostamme vaihtotalouteen perustuvia uusia malleja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät omaksuvat omistajuutta palvelumalleissa ja tämä myöskin loisi kimmokkeita teollisuudellemme ja yrittäjillemme. Kolmas seikka on se, että jos me haluamme muutosta aikaa, meidän täytyy luoda kysyntää. Kysyntää sillä luonnollisesti tuotteet on olemaan kalliimpia kuin nykyisin. Nykyiset tuotteet eivät äh, sisällä mitään ympäristöllisiä kuluja. tuotteet tai laitteet eivät niitä sisällä. Ja meidän täytyy siis investoida koulutukseen ja tiedotukseen kuluttajien parissa ja selittää, miksi on parempi käyttää näitä uusia kestävämpiä tuotteita, jotka ovat kuitenkin myös kalliimpia. Erityisesti Meidän pitää korostaa sitä, että nämä tuotteet myöskin luovat paikallistason työpaikkoja korjaussektorille. Ja hyvin tärkeää on myöskin kasvattaa tietoisuutta jäsenmaissa ja luoda paikallisella ja alueellisella tasolla taloudellisia kimmokkeita. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Baltso, viimeinen puhuja. Olkaa hyvä, puhukaa lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On, tämä on hyvin tärkeä lausunto ja siinä on todella erinomaisesti koottu olennaisesti sisältöä. Täällä ottaa esille kohdan kuusi erityisesti mitään sen, että on tärkeää, että ympäristömerkin kautta myöskin annetaan tietoa siitä, mikä on tuotteiden käyttöykä, koska eh, kuluttajat täytyy vakuuttaa siitä, että he ostavat kestävämpiä tuotteita. Ja haluaisin kuitenkin sanoa, että hyvin kalliiden kulutushyödykkeiden osalta, autojen osalta myöskin valmistaja aikoin ilmoittaa, minkä, miten pitkäksi aikaa he esimerkiksi antavat takuut korrosiota vastaan. Ja on katsottava, että tuote pitäisi olla teknisesti todellakin kestävä, niin tämä kuusis kohta on hyvin tärkeä, mitä näihin tietoihin ja tiedottamiseen. Se, mitä herran Liise mainitsi, en tiedä mikä oli se ratkaisu silloin, kun on kysymys sähkölaitteista, iPadeista, iPhoneista ja niiden käyttöjästä. Nimittäin tässä varmastikin on kysymys tietoisesta aggressiivista propagandasta, jolla, jolla sanotaan, että, että joku heittäisi pois laitteen, jota ei voida käyttää, vaikkakin se olisi vielä teknologisesti kenties käytettävissä. Ja tämä on asioita vastaan hyvin vaikea taistella. Haluaisin muistuttaa siitä, että minulla on tällä kädestäni Nokia-puhelin, jonka ostin kolme vuotta sitten. Ja nyt näyttää siltä, että minun on heittävä se pois, koska minä kadotin sen laturin ja sitä en löytänyt. Ja etsiessäni tämä laturia minä ihmeteltiin kovasti sitä, mitä minä haluaisin käyttää tällaista puhelinta edelleen. Tällaisten laitteiden tuotteiden tuottajien aggressiivista propagandaa vastaan on hyvin vaikea taistella, koska ne tekevät laitteista silloinkin teoriassa vanhentuneita, vaikka uuden ja vanhan laitteen välillä ei ole kovinkaan suurta eroa. Tämä on suuri haaste ja tähän täytyy löytää ratkaisu. Thank you. Now I... Kiitoksia. Puheenvuoro. Pyyntöjä emme enää ota. Lista on päättynyt. Ja nyt komission edustaja Meera Bennett, olkaa hyvä. Olkaa hyvä ja kommentoikaa. Thank you very much. Hyvää huomenta teille ja kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Muutamia seikkoja tässä nyt otettiinkin esille todellakin. Kokonaisuudessaan komissio tukee monia niitä asioita, joita tässä lausunnossa on tuotu esille, saman kuin alkuperäisessä mietinnössä. Tässä täytyy aina muistaa se, millä tavalla ekodesign on toiminut. Me käytämme aina tällaista alhaisimman elinkaarikustannuksen lähestymistapaa ja tähän mennessä se on ollut helppo toteuttaa energiatehokkuuden kautta, koska tämä voidaan helpommin kuluttajien yritysten laskuista mitata kun mietitään tällaista korjattavuutta ja käytettävyyttä käsitteinä, niin se on hankala jotenkin sovittaa tämän alhaisimman elinkaarikustannuslähestymistavan puitteisiin. Muutamia kysymyksiä. Enkä tällä nyt tarkoita, että tätä voitaisiin tehdä. Tämä on yksi näistä avainhaasteista, haasteista, joita työstämme. Avainkysymys, joka tuotiin tuossa aikaisemmin esille, oli se, että mitä komissio ja Euroopan standardisointiyhteisö tekee nyt tuotteiden kestävyyden, käytettävyyden, kierrätettävyyden ja niin edelleen osalta. Ihan vain tiedoksi valiokunnallenne kertoisin, että meillä on yli 30 teknistä komiteaa, jotka työstävät näitä asioita. Seitsemän horisontaalista hanketiimiä toimii ja nämä raportoivat ensi vuoden 2018 ja 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Nämä ovat niin horisontaalisia kuin tuotekohtaisia standardeita, standardeja, joita matriisiomaisesti tarkastellaan. Jotkut seikat, kuten voitte kuvitellakin, ovat horisontaalisempia kuin toiset ja kun ajatellaan esimerkiksi nopeuden ja muodon välistä kauppaa tässä, niin on sovittu, että tuotetaan kolmen tyyppisiä dokumentteja, standardeja. EN-standardit, ne ovat korkeammat, toiseksi tekniset erityispiirteet ja kolmanneksi tällaiset työpajasopimukset. Eli kun puhutaan esimerkiksi IT-tuotteista ja myös muista sellaista tuotteista, jotka kehittyvät hyvin nopeastikin, ja sitten meillä on tämä koko ekodesign ja siihen liittyvä politiikka ja kiertotalouden nopeat muutokset, tai ainakin se pitäisi muuttua nopeasti, niin meidän täytyy varmistaa se, että komissio ja standardisointiyhteisö toimivat myös nopeasti. Näin ollen joidenkin seikkojen täytyy kuulua näihin teknisten spesifikaatioiden ja workshop-sopimusten piiriin. En halua liikaa käyttää aikaa. Kyllä mielelläni vastaan lisää kysymyksiin, jos haluatte niitä minulle esittää. Mutta muutamien luonnostoimien osalta, joita me olemme yrittäneet saada prosessissa läpi ekodesign asetus, asetuksen hyväksynnän osalta yritimme esittää kiellon E, ei e, tällaisesta ei-yhteenliitettävyysseikoista, yhteen liimaamisesta ja muusta. Tässä on ollut erimielisyyksiä valmistajien ja tuottajien kanssa, mutta tärkeää tässä nyt on se, että nämä liittyvät esimerkiksi Eh, niin laitteisiin kuin eh, näyttöihin kuin palveluihinkin. Ja täällähän on, tämähän viitattukin jo keskustelussa. Ohjelmistot eh, tai se, tällaiset pilvipalvelut. Tuotteiden toinen elämä sitä varten täytyy myös nämä ohjelmistot toimittaa. Tämä ei ole vielä asetusta, nämä ovat tällaisia toimiluonnoksia, joita yritämme viedä eteenpäin. Tämä kulkee käsi kädessä myös sen kanssa, että laitteen tai laitteen tärkeimmän funktionaalisen elementin, esimerkiksi ajuri ja tähän liittyvä kaikki elektroniikka, yritämme toimia sillä tavalla, että vähennetään tätä tuhottavaa materiaalia. Tämä tuhohalu tulee ennen kaikkea luottamuksellisuuskysymyksistä, hävittämishalua. Halu. Kenties tässä rahoituslaitoksille, rahoituslaitoksia ei voida pakottaa olla tuhoamatta tai hävittämättä näitä asiakastietoja, koska näille yrityksille luottamuksellisuus on paljon tärkeämpää kuin ympäristöön liittyvät seikat. Mutta monille muille yrityksille tietojen turvallinen poistaminen, sehän on hyvin tähdellistäkin ja se on ehdottoman tärkeää laitteiden uuden toisen elämän kannalta. ja näin ollen meidän täytyy uusien laitteiden osalta velvoittaa se, että tietojen poisto ohjelmisto toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa. Ja sitten kuluttajan tai yrityksen tehtävänä on käyttää näitä ohjelmistoja omien bisnesmalliensa mukaisesti. Tällä tavalla saataisiin paljon enemmän laitteita kiertoon, uusiokäyttöön. Toivottavasti olen vastannut kaikkien kysymyksiin tällä erää ja oikein mielelläni vielä kyllä annan teille lisäselvityksiä, jos ette tyytyneet näihin vastauksiin. Kiitos. Thank you very much. Now, uh, the rapporteur. Paljon kiitoksia nyt esittelijä, olkaa hyvä. Ja alle sammen for nogle rigtig gode øh, kommentarer. Kiitokset kaikille hyvistä kommentteista, Olen vakuuttunut siitä, että meidän onnistuu saada laaja enemmistö tämän luonnoksen taakse. Mutta vielä kaksi asiaa. Se, mitä herra Liise otti esille. Meidän pitää jollakin tavoin suhtautua tähän ongelmaan ottaa siihen kantaa. En tiedä miten, mutta kysymys, joka liittyy näihin ohjelmiin, se, että markkinoille tulee uusi malli ja sitten yhtäkkiä aiemmin ostettu iPad tai iPhone hidastuu. Ja Rova Colin Langenille sanoisin, että olen yhtä mieltä teidän siitä, että on ongelma, joka liittyy tällaiseen tuotteiden leasing-käyttämiseen. Sitten tätä kautta sillä voi olla vaikutuksia myöskin siihen, mikä on tuotteiden käyttö, eikä ehkä voisimme kuitenkin jollakin houkuttumilla tehdä tämän leasing-alan vastuulliseksi uudistamisesta ja tuotteiden kestävyydestä. Jos tätä kautta saataisiin aikaan sellaista taloutta, joka perustuu palveluihin, mutta Voimme vielä katsoa kuitenkin tätä ja katsoa, minkälaisia houkuttimia voimme lähettää, miten tällainen leasing-malli voidaan saattaa sellaiseksi, että siihen sisältyy myös myynteinen malli ja että sen kautta taataan tuotteiden pitkä käyttöikä. Ja vielä kerran kiitän kommenteista ja varmastikin tämä tulee onnistumaan tämä työ. Äh, paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen takaraja kello 12.8. maaliskuuta. Siirrymme seuraavaan asian kyseessä on keskustelukomission kanssa koskien elintarviketurvallisuuden puolustamista. Ja nyt annan johtaja Rajalille äh, Pääosastosta puheenvuoron heti. Olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvä huomata, hyvät naiset ja herrat. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin sanoa sanasen sen ehkäpä johdantona tähän asiaan liittyen niihin lainsäädännöllisiin järjestelyihin, joita meillä on tulossa ja tuloillaan ja myöskin kansainväliseen kontekstiin. Pieni johdanto siis. Aivan aluksi aloittaisin terveyden terveydenhuoltoalan lainsäädännöstä haluaisin sanoa, että meillä on olemassa vakavia terveydellisiä uhkia koskevaa lainsäädäntöä rajat ylittävästi Euroopan unionissa. Kyseessä on tautien leviämisen valvonta ja eh, Euroopan tautien leviämisen ja kontrollin eh, keskuksen toiminta. Meillä on vuosittainen ehm, kertomus ja meillä on myöskin eh, tietojenvaihtojärjestelmä jäsenmaille, jotta ne voivat epätavallisista ehm, tauti-ilmiöstä vaihtaa tietoja rajat ylittävästi. Käsittelemme siis erilaisia sairauksien aiheuttamia riskejä, mutta myöskin bioriskejä. Ja meillä on myöskin terveysturvallisuuskomitea, jossa on eri jäsenmaiden terveydenhuoltoalan edustajia. Tämä on tärkeä koordinoiva elin eurooppalaisella tasolla, kun vakava rajat ylittävä uhka ilmenee. Nyt jos palaamme elintarviketurvallisuuslainsäädäntöön, pääasiallinen väline on vuoden 2002 elintarvikelaki, joka ähm, määrittelee elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja myöskin tekee erotteluja elintarvikkeiden ja rehun välillä. Tämä, liippuu, tämä liittyy myöskin hiljattain muokattuun lainsäädäntöön. Pääsellinen elintarvike- ja rehu, turvallisuusvastuu on yrittäjillä, joilla on vastuu tehdä riskianalyysi tiettyjen kontrolliperiaatteiden mukaisesti. Meillä on myöskin varoitusjärjestelmä, joka liittyy elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuteen, ja noin 3000 vuosittaista ilmoitusta tulee Euroopan unionin jäsenmaista sen kautta vuosittain. Kuten mainitsin, meillä on myöskin äh, virallinen valvonta-asetus, ähm, joka määrittelee jäsenmaiden tekemät toimet, jotta ne olisivat äh, elintarvike- ja rehulainsäädännön mukaisia. Ja se on uudelleen laadittu ja hyväksynnässä tällä hetkellä rajoilla tapahtuvaan tarkastukseen ja rajoittavaan toimintaan liittyen. Tämä koskee myöskin elintarvikepetoksia. Haluaisin myöskin puhua hiukan eläinterveyslainsäädännöstä. Siinä on paljon harmonisoituja sääntöjä ja moderni oikeudellinen puitteisto, jolla eri epidemioita voidaan vastustaa, olivatpa ne sitten tahallisia tai tahattomia. Ja tämä koskee myöskin bioterrorismia. Mitä tulee sitten äm, tarttuviin eläintauteihin, komissiolla on äm, epidemian puhjettua tuntien sisällä reaktio, reaktiomenetelmä, joka toimii äm, tietyllä alueella meillä on myöskin tässä yhteydessä äm, reaaliaikainen ilmoitusjärjestelmä, joka tekee reaaliaikaisesti mahdolliseksi ilmoittaa eläintautiepidemian puhkeamisesta. Meillä on myöskin Euroopan unionin äh, rokotepankkeja, referenssilaboratorioita ja Euroopan unionin hätäeläinlääkäritiimi, joka voi heti ryhtyä toimiin Tämän lisäksi halusin myöskin kasvinterveyden alalta mainita lainsäädännön. Se on uudelleenkäsittelyssä tällä hetkellä ja jälleen kerran meillä on varoitusjärjestelmä, joka kuvaa epidemioita, jotka saattavat liittyä kasvinterveyteen ja kasvituotteiden eh, liikkumisen rajaamiseen. Tässä haluaisin mainita myöskin virastot. Meillä on Euroopan unionin eh, tautien ehkäisy- ja kontrollivirasto, viittasin siihen eh, tarttuvien tautien osalta, mutta myöskin Euroopan unionin elintarviketurvallisuusviranomainen. Se luotiin yleisen elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Se arvioi ihmisten ja eläinten terveydelle koituvia riskejä, se valvoo riskejä ja myöskin varoittaa niistä nopean varoitusjärjestelmän kautta. Horisontaalisesti meillä on eurooppalainen CBRN toimintasuunnitelma, siis kyseessä on kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinriskien järjestelmä, joka ottaa eri riskityypit huomioon ja me teemme säännöllisesti työtä jäsenmaiden kanssa. Haluaisin myöskin kansainväliseltä tasolta mainita maailman terveysjärjestön ja sen terveyteen liittyvän säännöstön ja erilaiset ähm, varoitusjärjestelmät. Ja meillä on myöskin yhteistyötä Naton kanssa koskien kapasiteettia tunnistaa uhat nopeasti ja jäljittää ne. Meillä on yhteistyötä äh, maailman eläinterveysjärjestön kanssa. Sen ensimmäinen biologisiin uhkiin keskittynyt konferenssi järjestettiin vuonna 2015 kesäkuussa Pariisissa ja sieltä saatiin monia suosituksia ja paljon kansainvälisiä järjestöjä, joiden kanssa teemme säännöllisesti töitä sekä kansanterveys- että elintarviketurvallisuuskysymyksissä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt kollegat saavat pyytää puheenvuoroja. Edustaja Hannes Garcia, olkaa hyvä. Presidenta, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on täällä puhumassa teille tänä aamuna näin tärkeästä aiheesta. Ja välttämättömästä aiheesta Euroopan unionin kannalta. Me saimme kevyen kuvauksen siitä lainsäädännöstä, jota meillä tällä hetkellä Euroopan unionissa on voimassa sen varmistamiseksi, että tuotettavat elintarvikkeet, kuluttajille toimitettavat elintarvikkeet ovat maailman turvallisempia. Tästä ei ole epäilystäkään ja kiitän komissiota siitä, että näin todella on. Meillä on maailman tiukimmat, tiukin lainsäädäntö, jolla varmistetaan se, että kuluttajien kannalta nämä elintarvikkeemme ovat turvallisia niin eurooppalaisten kuin kolmansien maidenkin kuluttajien kannalta ne ovat turvallisia. Mutta me puhumme nyt toisesta asiasta, bioturvallisuudesta, ennaltaehkäisystä bioterrorismin edessä. Puhumme tässä myös siitä, että puoletaan sitä, että eurooppalaiset tuotteet ovat sertifioituja niin, että kuluttajamme tietävät sen, että valmistusprosessissa on seurattu tiukkoja normeja niin, että vältetään tällaista mahdollista tahatonta tai tahallista elintarvikkeiden pilaamista ja saastuttamista. Me kaikki tiedämme, että elämme sellaisessa maailmassa, jossa näitä riskejä on olemassa. Näin ollen puhumme tärkeästä aiheesta. Olen jo esittänyt useita kysymyksiä Giovanni, Giovanni Lavian kanssa komissiolle. Ja komissio on vastannut, että tässä Junckerin komissiolla on kielteinen ennakkoasenne lisälainsäädännön osalta. Minä voin sanoa teille, että eurooppalainen elintarviketeollisuus, jonka kanssa minä olen paljon tekemisessä näin Espanjan tehtävieni osalta, puoltaa tällaista lainsäädäntöä. Minkä vuoksi? Sen takia, koska tässä on ensinnäkin kysymys kulujen säästöstä. Meillä on jo olemassa erilaisia pöytäkirjoja, mutta meillä ei ole julkista lainsäädäntöä sertifiointia varten, koska kun halutaan sopeutua johonkin, joihinkin normeihin, niin täytyy toimia yksityisellä tavalla. Tässä on yksityisiä tapoja toimia, nyt halutaan julkista. Komissio on puhunut tuottajille tulevista kuluista ja sanonut, että tämä on yksi syy sille, ettei haluta toimia, mutta näin ei ole. Kuluttajat, puol- toimittajat ja tuottajat puoltavat tätä. Meidän täytyisi puhua tässä neljästä tai viidestä vuodesta. Mitä aikaisemmin aloitamme, sitä nopeammin pääsemme maaliimme. Ja sanon vielä, että elintarvikkeiden tuottajana ja potentiaalisena viejinä kolmansiin maihin tämä olisi aivan loistava väline eurooppalaisille elintarvikeyrityksille, että olisi olemassa tällainen julkinen tunnus, julkinen lainsäädäntö tästä asiasta, koska tämä auttaisi merkittävästi tuontiakin. Haluaisin tuoda vielä erään seikan esille. on sanoi, että lainsäädäntö on jo paljon, mutta puhun vielä erilaisista elintarvikepakkauksista, vaikka meillä on asetuksia ja direktiivejä ja komission päätöksiä, Meillä oli vielä se, että ympäristöllisesti annetaan ympäristömerkintä yrityksille ISO 1401. Ja tämän lisäksi komissio huomasi tähän julkisen asetuksen julkisen emas julkinen EMAS-asetus oli ihan hyvä. Minkä vuoksi me emme nyt tätä varten sitten voisi tällaista saada aikaiseksi? Tässähän on tarkoituksena auttaa eurooppalaista maanviljelys- elintarvikesektoria. Me tässä halutaan myös auttaa kuluttajia siinä, että he voivat elää rauhallisemman miehin, mielin. Tässä ei ole tarkoitus kuluttaa vain lisää rahaa, vaan tuoda ihmisille turvallisuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grostet. Paljon, paljon kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että tämä ruokaturvallisuuden puolustaminen on jotakin, missä meidän pitää määritellä ne suojakeinot, joita meillä on olemassa, elintarvikkeiden suojakeinot ja koko elintarvikesektorin suojamahdollisuudet erilaisia pahantahtoisia toimia vastaan, biologisia, kemiallisia, radiologisia, ja muita uhkia kohtaan. Vuonna 2007 maailman terveysjärjestö sanoi, että nämä tahalliset äh, elintarvikkeiden saastuttamiset ovat tämän vuosisadan suurimpia uhkia. Ne luokitellaan samaan sarjan terrori iskujen kanssa. Tämä on siis erittäin tärkeä kysymys, erityisesti myöskin sen takia, että jos ajattelemme biologista saastumista, mehän tiedämme, että että kipeästi meiltä puuttuu antibiootteja. Tiedämme, että meillä on nykyisin bakteereja, jotka ovat erityisen vaarallisia, joita vastaan meillä ei ole minkäänlaisia lääkkeitä. Kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Ne korostavat sitä, kuinka tärkeää tämä kysymys on. Euroopan unionilla ei ole kaiken kattavaa lainsäädäntöä aiheesta. Meille selitettiin, että meillä on melko paljon välineitä käytössämme luonnollisesti, mutta onko meillä asiasta mitään kaiken kattavaa kuvaa? Ei ole ähm, säätelyn tasolla. Päinvastoin kuin Yhdysvalloissa tai monissa jäsenvaltioissa äh, niistä voisi mainita Ranskan, sillä Ranskassa tämä elintarviketurvallisuuden puolustaminen liittyy Vigipirat terrorismin vastaiseen ohjelmaan. Ja Ranskassa elintarvikesektori on jotakin, mitä pidetään mahdollisena iskun kohteena, jota täytyy mahdollisimman hyvin suojata. Minulla on kysymys komissiolle. Eurooppalainen elintarviketurvallisuusviranomainen ei vaikuta siltä mielestäni, että se olisi nyt keskittynyt tähän mennessä juuri tähän vaaraan. Haluaisin tietää, mikä tilanne on. Onko olemassa pohdintaa, jota asiasta käydään tällä hetkellä? Vaikuttaa siltä, että tämä elintarviketurvallisuusviranomainen olisi oikea taho johtamaan strategista toimintaohjelmaa tällä alalla ja haluaisin kuulla komission kannan asiasta. Kiitoksia. Merci aussi. Paljon kiitoksia, edustaja Dali. Ähm, grazie Ceru, grazie komissioni. Kiitokset komissiolle siitä, että he ovat tulleet tänne tänään. Kiitoksia esitystä ajatuksista. Mielenkiintoista, että komissio on laittanut, joka liittyy elintarvikkeiden laatuun, tai että nyt mietitään uhkia, jotka sieltä rajat ylittäviä, mutta meidän pitää tänään kuitenkin katsoa pitemmälle. Meidän täytyy katsoa sitä, mistä kansalaiset usein puhuvat arkisella tasolla, kun puhutaan turvallisuudesta, turvallisuuden tarpeesta, eurooppalaisen turvallisuuden tarpeesta. Me usein unohdamme sen, että voi olla bioterrorismia ja biologista saastumista, joka on ihmisiä huolestuttavaa, koska se kyllä vaikuttaa heihin. Ja haluaisin keskustella näistä asioista, muun muassa siitä, että on olemassa riski siitä välineistö, jossa lähetetään eh, ruokaa maassa toihin, jalostetaan, pakataan, varastoidaan elintarvikkeita. Ja kun me katsomme lainsäädäntöämme, joka tänään on voimassa, eurooppalaiset organisaatiot, jopa monikansalliset organisaatiot, jotka toimivat Euroopan unionissa, miten ne voivat varmistaa sen, että toimittajat kautta EU on ovat sellaisia, että heillä on voimakkaita ruoan elintarvikkeiden äh, elikkä suojaavia, varmistavia ohjelmia, miten voit estää tällaiset mahdolliset saastumiset, jotka ovat tahallisia. Minä en usko, että komissio on ryhtynyt mihinkään aloitteisiin tässä asiassa, ja siksi kysymykseni kuuluu, kun nyt on siihen tilanteeseen, jossa pitäisi kehittää ohjelma, joka koskee elintarvikkeen turvallisuutta ja elintarvikkeen turvallisuuden varmistamista. Ja minusta olemme tulleet tähän pisteeseen ja minusta me haluaisin kuulla, mitä komissio ajattelee asiasta. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Pedicini, viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtajaa. Tämä kysymys ei koske vain elintarviketerrorismia, mutta myöskin petoksia, elintarvikepetoksia. Valitettavasti ne ovat hyvin moninaisia. Muistamme kaikki väärennetyt buffalamozzarellat ja yleisesti ottaen elintarvikkeet ja esimerkiksi tomaatit, ulkomaiset tomaatit, joita on sekoitettu meidän omiimme, tai sitten ne tapaukset, joissa meillä oli käytetty selluloosaa esimerkiksi eh, lisäämään myytävän elintarvikkeen painoa. Eh, parempi elintarvikkeiden merkintä, johon liittyisi tehokkaampi elintarvikevalvonta, on tarpeen eh, ei vain elintarvikeväärännösten estämiseksi, mutta myöskin estämiseksi mm, sen estämiseksi, että terrori-iskuja tehdään elintarvikkeiden saastuttamiseksi. Äh, meidän täytyy suojella kansalaisiamme elintarvikepetoksia vastaan. Tämä liittyy turvallisuuteen ja meidän täytyy suojella heitä mahdollisilta terrori-iskuilta, jotka kohdistuvat elintarvikkeihin. Kun tarkastelemme tätä sektoria, kun investoimme äh, jotta pyrkisimme tukemaan erityisesti PK-yrityksiä, jotka ovat äh, tärkeässä roolissa elintarvikemerkintöiden ja alkuperämerkintöiden alalla. Meidän täytyy myöskin pohtia mahdollisuuksia käyttää tiedostuloja, että voisimme estää mahdolliset terrori-iskut elintarvikkeisiin. Paljon kiitoksia. Nyt palaamme komission puoleen. Pyytäisimme, että vastaatte kysymyksiä, joita teille esitettiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Muutama vastaushuomio. Ensinnäkin, kuten sanoin, Meillä on vahvoja lainsäädännöllisiä toimia jo olemassa. Komissio haluaa innolla varmistaa sen, että tämä, ja tämähän on yksi Junckerin komission prioriteeteista, komissio haluaa varmistaa, että enemmän keskitytään lainsäädännön täytäntöönpanoja ja merkittävä osio tässä on tietysti tämä auditointijärjestelmä. Meillä on erityinen auditointijärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että meillä on myös täsmävalvontaa jäsenvaltioissa ja kolmessa maissa ja näitä, näistä asioista voidaan keskustella vielä jäsenvaltioiden kanssa. Toiseksikin haluaisin mainita tämän varoitusjärjestelmän huomasitte, että eri lainsäädännöistä riippuen esitin, että meillä on tällainen 3-5 erilaista järjestelmää. Eli kun kansanterveyden osalta tulee varautus ja joka, se, että ilmoitetaan ihmisten ja eläinten terveyttä käsitteleville kollegoille ja vastoin, Päinvastoin, ja tämä pätee myös biologisiin uhkiin, jotka ovat luonteeltaan tahallisia – ne integroidaan tähän varoitusjärjestelmään. Toinen se, kolmas seikka, jota toin esille, on valmistautuminen. Meidän Meillä täytyy olla tässä lähennetympi lähestymistapa niin, että mukana ovat esimerkiksi virastot ja eri viranomaiset, jotka vastaavat elintarviketurvallisuudesta ja kansanterveydestä. Ja nämä tahot voivat harjoitella näitä tilanteita yhdessä jäsenvaltioiden virastojen kanssa. Tätäkin me haluamme edistää säännön mukaisesti. Lopuksi vielä terrorismista ja elintarviketurvallisuudesta viittaisin tässä Euroopan unionin turvallisuusagendan ja ensimmäiseen mietintöön tämän agendan täytäntöön panemisesta. Se hyväksyttiin 12.10.2016. Yksi seikoista, joka mainitaan tässä EU-agendalla, on todellakin kysymys siitä, miten paremmin sovelletaan, pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä terrorismiin terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjumiseksi. Haluaisin viitata niihin toimiin, joita, keskusteluihin, joita käydään jäsenvaltioiden ja komission välillä tällä hetkellä niin kutsutuista pehmistä kohteista. Nämä yhteiskunnan osiot, esimerkiksi toimitusketjut, vaikkapa elintarviketurvallisuusketjut, ne ovat varsin heikosti suojattuja verrattuna fyysisiin kohteisiin silloin kun meillä on vahva lainsäädäntö, niin fyysinen suojelu on heikkoa. Ja tämän vuoksi komissio nyt korostaa sitä, että näitä pehmeitä kohteita täytyy suojella hyvällä lainsäädännöllä, koska nämä ovat tärkeitä, kun ajatellaan niitä uhkia. Olin eilen kokouksessa, jossa komissio hyvin aktiivisesti yritti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa identifioida näitä kohteita ja voi, niin, että voitaisiin vahvistaa eh, eritoten näitä pehmeitä uhkakohteita terrorismia vastaan. Eh, paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia kaikille siitä, että olette mukana tässä keskustelussa. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Kyseessä on jälleen kerran keskustelu komission kanssa. Tällä kertaa kyseessä on yksinkertaistetty menettely Kanadan kanssa tehtyistä menettelyistä, jolloin muutetaan luettelo Kanadassa seitsemistä laitoksista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Olkaa, olkaa hyvä. Good morning to... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Oikeuden perusta luetteloon on asetus 854, joka koskee eläinperäisiä tuotteita ja artiklassa 12 neljännessä kohdassa on lyöty lukkoon menettely, joka liittyy luetteloon näistä hyväksytyistä laitoksista. Nykyinen tilanne EU:ssa on se, että tuote on, tuote on sallittu vain hyväksytyistä ja luetteloidusta laitoksista, ja tuo on terveys, terveystodistuksissa jotka pitää esitellä sitten tarkistuksessa rajalla. Ja silloin varmistetaan se, että tuotteet ovat peräisin näistä laitoksista, jotka ovat tuossa listassa, jotka vastuu viranomainen on hyväksynyt EUn ulkopuolisessa maassa. Tämä päivittäminen vaatii 30 työpäivää, kun työpäivän aikana on 20 päivän aika, jolloin jäsenvaltiot voivat tehdä kommenttia esitettyihin lisälaitoksiin, jotka on aikomus lisätä tähän luetteloon Kanan tapauksessa. Eläintieteen lääketieteellisen osalta sopimuksen pohjalta meillä on olemassa vaatimukset, jotka liittyvät kansanterveyttä kautta. Yleensä meillä on vastaavuus sovittu tuotteista, tuorelihasta, lihasta ja kalatuotteista ja vaatimukset, jotka ovat voimansa Kanadassa vastaavat vaatimuksia, jotka ovat voimassa Euroopan unionissa, eli on olemassa vastaavuus, josta on sovittu EUn ja unionin Kanadan välillä, että säännöt, joita sovelletaan Kanadassa, ovat sellaisia, että ne vastaavat meidän määräyksiämme silloin, kun tuotteita tuodaan EU-hun. Tässä on siis kysymys siitä, että me ajattelemme, että systeemiksi komissio esitti sitä, että luotettaisiin Kanadan takuisiin ja ehdotti yksinkertaista menettelyä tässä listan luettelon kysymyksessä. Meillä on olemassa samat määräykset miksi uuden Seinalin kanssa. Ja kun EUn laitoksia luettelona vientiin Kanadaan varten, silloin Kanadakin soveltaa yksinkertaista menettelyä, joka vie kaksi päivää toteuttaa ja mahdollistaa sen, että EUn laitokset voivat viedä tuotteitaan Kanadaan Menettely, jota käytetään tässä yksinkertaistetussa luettelointimenettelyssä, on määritelty sopimuksi, joka on olemassa täsmällisemmin. Ensimmäinen askel oli keskustelu komission kanssa, taholta EU-sisällä ja Kanadan kanssa yhteisessä komiteassa, joka esitteli suosituksen ja suosituksen eh, tässä hallintokomiteassa, jossa ovat mukana siis myöskin jäsenvaltiot siinä ehdotettiin yksinkertaistettuja menettelyjä, ja tämä esitettiin sen mukaisena tälle pysyvälle komitealle, joka käsittelee näitä kysymyksiä ja myöskin jäsenvaltioiden tiedoksi nyt, jotta voidaan saattaa tämä menettely päätökseen. Ja tämä merkitsee sitä, että pääosasto, joka vastaa terveysasioista Sonte eh, toteuttaa sitten tämän eri tasolla. Joten palatakseni sitten tähän toiseen kysymykseen, jonka Euroopan parlamentin jäsen otti esille, joka liittyy mahdollisuuteen, että elintarvikeita, jotka eivät ole hyväksyttyjä, niitä voitaisiin tuoda näistä maista Euroopan unioniin. Tähän viittaa viittasi John Ryan puhuessaan säännöistä, jotka ovat olemassa ja liittyvät eh, elintarviketurvallisuuteen. Me teemme auditointeja, jotka liittyvät näihin kysymyksiin ja myöskin tehdään auditointeja Kanadassa. Yksi asia, jota on katsottu silloin, kun tehdään tällaista Kanadassa, on se, että tutkitaan se vastaako Kanadan järjestelmä, joka koskee tuot jotka liittyy nimenomaan Audalian VT Euroopan niin, että täytyy ne määräyksiä, että auditoinnissa katsotaan nimenomaan sitä, että nämä vaatimukset, jotka liittyvät sertifiointiin, täytetään ja että ne ovat liittävän vankat, jotta voidaan niiden pohjalta harjoittaa sitten taloudellisia vientiä Euroopan unioniin. Tämä sertifiointi, jota kananaviranomaiset tekevät silloin, kun he lihaa ja lihatuotteita lähetetään Euroopan unioniin, silloin kun silloin valvovat sen, että täytetään näitä määräyksiä, määräykset, jotka ovat olemassa, ja silloin tuotteet, jotka tulevat Euroopan unioniin, no, myöskin rajalla voi olla vaikutuksia, eivät katso pelkästään äh, asiakirjoja, vaan tutkivat myöskin äh, fyysisesti sitä, että nämä tuotteet ovat asianmukaisia, jotka tulevat Euroopan unionin alueelle. Toivon, että vastasin näissä kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet olivat esittäneet, mutta olen totta kai valmis vastaamaan lisäkysymyksiin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Stas. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa tästä alustavasta lausunnosta ympäristövaliokunnassa minä olen esittelijänä elin tarvikeviraston kanssa tehdyssä työssä. Minä olen tarkastanut tässä FAON tekemää työtä ja vuonna 2004 jälkeen 13 Kontrollia on tehty Kanadassa siis vuodesta 2004 tähän päivään. Luonnollisesti kaikki nämä eivät ole keskittyneet niihin kysymyksiin, joita me juuri nyt tarkastelemme tuoreen lihan ja kalan tuontiin vuonna 2010 ja uskoakseni vuonna 2014 tehtiin tarkastukset kuten myöskin vuonna 2015 kesäkuussa. Kaiken kaikkiaan siis nämä ovat melkoisen hiljattaisia. Ja kertomuksista olen saanut tietoa, joka ei ole niinkään vakuuttavaa eikä luo luottamusta tapahtuvaa kohtaan. Esimerkiksi kertomuksista voidaan lukea, että lisenssien myöntäminen ei ole ajan tasalla Kanadassa hyvin paljon ähm, d pyyntöjä on tehty ähm, ja että viranomaisilla on liian vähän henkilökuntaa tarkistuksiin. Tämä koskee naudanlihaa ja että on paljon e- vakavia epäilyksiä, jotka liittyvät hevosen lihan vientiin. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kannalliset teurastetut hevoset etteivät ne olisi saaneet sata päivää ennen teurastusta kiellettyä lääkeaineita. Siis nämä ovat vuoden 2015 raportista mm, elintarvike- ja eläinterveysvirastolta. Nyt menettelyä on yksinkertaistettu. Jäsenmaat ovat tämän hyväksyneet uskoakseni. Yksi jäsenmaa oli huolestunut tilanteesta, mutta minä kyllä pohdin, voimmeko me hy- hyväksyä sen, että tätä toimeenpano sairasta, kuten sitä nyt kutsutaan, voidaanko sitä todellakin pitää artiklan 12 mukaisena. Mehän tiedämme, että FEO on tehnyt huolien vuoksi tarkastuksia, mutta alkuperäinen tarkoitus lainsäädännössä ähm, yhteispäätösmenettelyn puitteissa oli hyvin erilainen. Toisekseen kontekstissa voidaan todeta myöskin seuraavaa. Muutama viikko sitten hyväksyimme ähm, vapakauppasopimus Setan kannan kanssa suurella enemmistöllä. Ja mitä tulee lihan tuontiin, tulemmeko me kasvattamaan kiintiöitä nyt suuresti naudan lihalle, porsan lihalle ja siipikarvan lihalle 12-kertaiseksi tonnimäärällisesti näin paljon rahaa, lihaa siis voitaisiin tuoda Kanadasta Euroopan unioniin. Tämähän on sopimus. Se on ok, ei minulla ole ongelmaa sen kanssa sinänsä, mutta Kuten sanoin, suuri enemmistöhän on tukenut tätä ja äh, se hyväksyttiin äänestyksissä, mutta se tosiasia, että volyymi, tämä lihan määrä, joka tuodaan Euroopan unioniin, on moninkertaistunut. Ja jos me ajattelemme tätä tilannetta ja sitä, että samalla vaaditaan yksinkertaistettua menettelyä, kun tuodaan tuoretta lihaa tai tuoretta lihaa ja kalatuotteita Kanadasta Euroopan unioniin. Huomasin edustaja Van Dijkin huomiot liittyen kontrolleihin ja siihen tiukkuuteen, jolla entä erillisiä valvontatoimia harjoitetaan ensinnäkin lihan tuotanto ja siinä käytettävät hormonit, niiden valvonta ja sitten toisekseen ne tarkastuskierrokset, jotka liittyvät Euroopan unionin hormonilainsäädäntöön. Eli siihen, että hormoneja ei käytetä eläinten lihottamiseen. Minun kysymykseni on se, onko yksinkertaistettu menettely tässä koko kuviossa, ottaen huomioon kuinka monta toimielintä on mukana, jotakin mikä johtaa naudan, porsaan ja siipikarvan lihan tuonnin kasvuun. Onko tämä järkevää, kun otetaan huomioon FEOn raportin kohta A ja myöskin setan alla hyväksymämme säännöt? Tässä voidaan pohtia, onko todellisuudessa olemassa vastavuoroisuutta menettelyssä Euroopan unionissa ja Kanadassa. Nämä ovat minun kysymykseni komissiolle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, edustaja Van Dijk. Thank you. Um, for... Kiitoksia. Ensinnäkin nämä viimeisten kymmenen vuoden aikana toteutetut äh, auditoinnit äh, Viimeisin raportti täytyy olla kesäkuulta 2016 ja silloinkin oli tähän mietintöön liittyvä auditointi, mutta se ei ole vielä saatavilla raporttina. Mutta raportin löydökset ovat vain alku tälle prosessille. Kun löydöksiä tulee, niin silloin hyvin tarkan seurannan tässä DG Terveys tekee toimitetun toimintasuunnitelman kautta. Tämä vielä sitten tämä ei ole pelkkä toimintasuunnitelma, joka, jossa, joka arkistoidaan ja se loppuu siihen, vaan tässä tehdään seuranta. Ja tässä löydökset täytyy seurata se, että löydökset asianmukaisesti tutkitaan. Ja kun auditoija sitten mm, menee Kanadan takaisin, hän ottaa mukaansa nämä toimintasuunnitelmat ja varmistaa sen, että näitä käsitellään ja asianmukaisesti täytäntöön pannaan. Näin ollen on selkeää, että Kanada tässä, ja tietysti me keskustelemme uudesta uudesta työohjelmasta, auditointityöohjelmasta. Tämä on riskiperusteista ja tässä on tiettyjä tärkeitä elementtejä, esimerkiksi nopeiden varoitusten määrä tai tietyt epäilykset, joita eri valvontojen oh- yhteydessä voi tulla. Ja tässä tietysti luodaan myös aikataulukontrolleille. Toinen seikka, josta keskusteltiin, on nämä kiintiöt. Toinen seikka, joka mainittiin, liittyy kiintiöihin. Tietystikin tämä on mukana tässä sopimuksessa. Täällä ei ole mitään tekemistä tai laitosten luettelolla ei ole mitään tekemistä vientien määrän kanssa, vaan kysymys on sellaista laitoksista, jotka ovat, joilla on auktorisointi tuoda tuotteita Euroopan unioniin. Kiitoksia. rapporteur want to say something? Ja, voorzitter, als ik eventjes mag, mag uh, een aanvullende vraag stellen aan, aan meneer Van Dijk. I'm sorry, Mr. Stas. Ah, sorry. Kysymystä, jota odosvattiin vastausta. I was... Ja, eh, en teille antanut eh, puheenvuoron, vaan edustaja Kaputolle. Please. Grazie. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tehdä tähän yleisemmän huomion kuin komission edustajia. E, kun ajattelemme elintarvikkeiden laatuarviointia Euroopan unionissa, emme voi rajata tätä yksinkertaiseen muodolliseen kontrolliin e, jos me tätä arviointia syvennämme ja menemme mikrobiologisten minimien taakse ja tarkastelemme tuotteiden todellista laatua, niiden raaka-aineista ähm, ja jalostamisesta lähtien. Huomaamme, että tässä tapauksessa, Kanadan tapauksessa, tuotannon laatu ei ole sama kuin Euroopassa. Kanadassa erityisesti, mitä tulee äh, tärkeisiin tuotteisiin, kuten lihaan, äh, hormonien käyttö, menettelyn mukaan olisi eh, Euroopan unionissa laitonta ja vaarallisena pidettyä. Ja tässähän, kun me puhumme erilaisista periaatteista, esimerkiksi hygieniasta, niin sama eh, meidän järjestelmämme mukaisia rikkomuksia, jotka ovat enemmän tai vähemmän vakavia ilmenee. Ja kun ajattelemme SETAa, on vaarana, että äm, tämä kanalaisten yritysten lista olisi tietynlainen äm, vapaa lupa tuoda eurooppalaisille markkinoille sellaisia tuotteita, jotka ovat eurooppalaisia standardeja, esimerkiksi äm, kasvinterveydellisiä ja muita standardeja ähm, kunnioita. Minä pidän vakavana siitä, että komissio hyväksyy äm, tällaisen kontrollijärjestelmän tuonnin osalta. Euroopan unionin täytyy toimia vartijana kansalaisten terveyttä koskevissa asioissa, ja minusta tämä yksinkertaistettu hyväksyntämenettely ei riitä siinä, kun meidän tulee tunnistaa ne yritykset, jotka geenimuunneltuja organismeja, hormoneja ja muita menettelyjä käyttävät meidän täytyy ö, tuoda selväksi se, mitä elintarvikkeita käytämme. Kiitoksia edustaja Mäkinäs. Kiitos. Oli yksi asia, jonka herra Staas otti esille, joka koski hevosen lihaa, johon komissio minusta ei antanut vastausta. Minusta kysymys on laajemmasta asiasta, siitä miten voidaan valvoa hevosen lihaa Euroopan unionin alueella – ja mitä hevosia sallitaan elintarvikeketjuun verrattuna järjestelmään, joka on Kanadassa. Ehkä komissio voisi kommentoida tätä. Jos teillä ei ole tietoa, pyytää sitä palaatte tähän asiaan, koska meihin otetaan jatkuvasti yhteyttä jäsenvaltioista nimenomaan tässä asiassa ja kyllä nimenomaan myöskin vastaavuudesta. Thank you. Then I come back to... Kiitoksia. Nyt palaamme. Edustaja Stasti, te saitte jo puheenvuoron. No aivan lyhyesti sitten, olkaa hyvä. Er niin, pahoittelen. Pahoittelen, että uudelleen käytän puheenvuoron, kun ei ollut minun vuoroni, mutta te katsoitte minua kohti ja siis minulla on nyt vielä lisäkysymys komissaaristoja Van Dijkillä. Hän sanoi, että direktoraatti Fn kertomus ja kertomukset vuodesta 2015 asti ovat olleet seurannassa, mutta me parlamentin valiokuntana, saisimmeko mekin nämä seurantakertomukset nähtäviksemme tämän ensimmäisen kertomuksen jälkeen tulleet raportit ja toisekseen tässä Van Dijk puhui uudesta raportista, joka koskee valvontaa Kanadassa, mutta sitä ei olekaan julkaistu vielä, koska herra Van Dijk, eh, voisimme saada nämä kertomukset nähtäväksemme, onko jonkinlaista aikataulua näistä, ja lopulta te mainitsitte kiintiöt, sanoitte, että kiintiöt ovat setan alaisia, että niitä on kasvatettu ja ne eivät liity mitenkään nyt kontrolleihin tai siihen, että uusia yrityksiä on otettu mukaan, mutta tässähän meillä on yksinkertaisesti menettely, jotta saisimme lisää toimijoita mukaan. Vaikuttaa kyllä siltä, että tässä nimenomaan pyritään kasvattamaan tuonnin määrää. Eli se olisi 12 15 kertaista. Me olemme vakuuttuneita se, että me olemme että näiden yritysten toiminnan laadusta on hyvin tärkeä kysymys, kuten myöskin alkuperä. Kiitos. Tämä on ollut niin lyhyt kysymys. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Nopea, nopeasti tästä ensimmäisestä asiasta, joka otettiin laadun osalta esille. Haluaisin toistaa tämän ja komissiokin on tuonut tämän jo usean otteeseen esille. Kun me puhumme sopimuksesta, niin siinähän ei ole kysymys standardiemme alentamisesta. Eri toteen kun ajatellaan näitä vastaavuuksia, joihin on viitattu EUn ja ja Kanadan välillä. hormoni käsitelty lihahan ei ole mukana tässä sopimuksessa. Sitä ei siis eh, hyväksytä vientiä varten Euroopan unioniin. Tämä on sellainen sääntö, joka on voimassa eikä sitä tule muuttamaan. Ihan vain tämän ehdottomasti selvittääkseni. Me emme alenna standardeja, me standardit ovat olemassa ja ne täytetään myös Kanadassa. Tietysti tässä ei, eh, silloin voi käyttää hormoneja eh, eläinten käsittelyssä, kun kysymys on elintarviketuotannosta. Sitten toinen seikka, joka liittyy hevosen lihaan, tätä en maininnut. Tämä on, tätä on käsitelty raportissa Kanadasta ja vastaus oli se, että uudesta päätöksestä äänestettiin ja se on, äänestettiin ja tämä on käynyt koko prosessin läpi ja valvontaa lisätään sen varmistamiseksi, että hevoset jotka on tarkoitus teurastaa ja lähettää Euroopan unioniin, ne ovat olleet virallisen valvonnan alla kuusi kuukautta Kanadassa, eli tämä riski, joka identifioitiin kollegojen toimesta Kanadan vierailulla, on nyt tässä käsitelty tällä nimenomaisella päätöksellä, joka liittyy hevosenlihan tuontiin Kanadasta. Viimeisen seikka sitten näistä toimintasuunnitelmista. Nämä Raportit EFKO-pääosastolta ovat todellakin julkisia ja myös toimintasuunnitelmat ja vastaukset, joita tulee toimivaltaisilta viranomaisilta, julkaistaan myös Euroopan unionin verkkosivuilla ja niitä voi tutkia siellä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Nyt pääsemme viimeisen kohtaan esityslistallamme. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä on keskustelu, joka järjestetään nimenomaisesti tänään siksi, että me juhlistamme kansainvälistä harvinaisten sairauksien teemapäivää on etuoikeus puhua täällä valiokunnassa näistä harvinaisista sairauksista. Ähm, usein harvinaisten sairauksien tilanteessa äh, diagnooseja ei saada tehtyä oikein tiedon tai muun puutteen vuoksi. Äh, näiden sairauksien harvinaisuus ja se, että potilaita on niin vähän, tekee hyvin tärkeäksi tehdä rajat ylittävää työtä. Nyt me haluamme kasvattaa tietoisuutta suuren yleisön parissa ja paidostyöntekijöiden parissa liittyen harvinaisiin sairauksiin ja niiden vaikutukseen ihmisten elämään. Haluamme olla yhteyksissä suuren yleisöön ja myöskin kasvattaa tietoisuutta päätöksentekijöiden, tutkijoiden, terveydenhoitoalan asiantuntijoiden, päättäjien ja kaikkien niiden henkilöiden kanssa, jotka todellakin ovat sitoutuneet tämän vaikean ongelman ratkaisemiseen. Aivan aluksi haluaisin antaa puheenvuoron ähm, johtaja John Ryanille komissiosta. Pyydän, että kertoisitte meille Euroopan unionin tärkeimmistä toimista ja aloitteista tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you very much for giving me the floor again, and I'd like to say a few words Kiitos, että sain jälleen puheenvuoron. Haluaisin nyt puhua hiukan Euroopan uuden harvinaisten tautien politiikasta tänä harvinaisten tautien päivänä. Meillä on Euroopan parlamentin neuvoston asetus, joka koskee lääkkeiden valmistamista eh, ja tähän liittyy komission tiedonanto harvinaisista taudeista, joka käsittelee kaiken kattavaa lähestymistapaa, nimenomaan ottaa huomioon harvinaistautien kansanterveyskysymykset ja myöskin eh, Euroopan unionin tason toimet tällä alueella, jossa puhutaan siitä, että suositellaan toimia kansallisella tasolla ja komissio on lisäksi päättänyt myöskin luoda komission asiantuntijaryhmän, joka käsittelee harvinaisia tauteja. Nämä ovat siis nämä politiikan puitteet, jotka liittyvät harvinaisiin sairauksiin Euroopan tasolla, ja me pyrimme edelleenkin toimimpanemaan näitä toimenpiteitä ja jatkamaan niitä. Mitä tulee sitten sidosryhmien rooliin, se on hyvin tärkeä asia. Meillä on eh, erityisiä kansalaisjärjestöjä, jotka, jotka kestävät harvinaisia tauteja, jotka European Federation of Rare Diseases. Siinä on yli 600 potilasjärjestöä mukana, jotka edustavat 4000 tautia yli 50 maassa, eli se on hyvin laaja horisontaalinen ryhmä, ja tuo ryhmä on saanut tukea terveysohjelman puitteissa, mutta se on mukana myöskin eri asiantuntijaryhmissä, jotka käsittelevät näitä harvinaisia tautia myöskin Euroopan lääkeviraston osalta – se on myöskin sen eri työryhmissä mukana. Ja meidän täytyy sanoa, että Eurodissin kollegoja voidaan pitää, heidän työtään pitää voida arvossa siinä, miten on pyritty huolehtimaan potilaista, jotka sairastavat näitä harvinaisia tauteja. Sieltä tietää, mikä tilanne on kentällä, on hyvin tärkeää. Siksi Euroopan unioni on vuosia investoinut äh, harvinaisten tautien rekisteröinteihin ja rekistereihin – me olemme siirtäneet joitakin seurantaverkostojamme nyt yhteiselle tutkimuskeskukselle, ennen kaikkea sellaisia, jotka liittyvät itse monien tautien äh, tutkimiseen myös. Me olemme myöskin seuranneet äh, tutkimuskeskuksen kanssa yhdessä sitä, miten saataisiin aika johdonmukaista tietojen keruuta uusista harvinaisista taudista ja uusia harvinaisista tautirekistereitä varten sellaisia rekisterejä, jotka liittyvät tähän eurooppalaiseen referenssiverkostoon. Meillä on myöskin yhteistä toimintaa 2015 käynnistetyn ohjelman puitteissa, joiden kautta jäsenvaltioiden olisi helpompi panna toimeen neuvoston suositus ajatellen Euroopan laatuista eh, ja jäsenvaltioiden eh, tässä mukana. Kysymys on siis saada aikaan helposti saatavilla olevaa korkealaatuista tietoa harvinaisista taudeista – sekä ammattilaisille terveydenalalla että potilaille. Tutkimuksen alueella meillä on yhteinen eurooppalainen ohjelma, CoFund, joka käsittelee harvinaisia tauteja, jossa pyritään yhdistämään harvinaisten tautien yhteisöjä, kansanterveyden yhteisöjä. Tämä on myöskin Horisontti 2020 ohjelman puitteissa toimintaa, jossa on paljon yhteisrahoitusta, jossa se EUn rahoitus on 70 prosenttia viiden vuoden ajalla ja meistä on hyvin, tämä on hyvin tärkeä sitoutuminen tutkimusohjelmassa niin, että saadaan parempaa tietoa ja paremmin resursseja näistä harvinaisista taudeista. Mitä tulee sitten mahdollisuus päästä erilaisiin hoitotoimiin? Tämä koskee tietysti kaikkia potilaita ja heidän omaisiaan keskustelu siitä, miten päästään harvinaisten tautien terapioihin, terapiosta nauttimaan. Tämä on asia, joka vaatii sitä, että pitää saada aikaan tasapainoa lisää lääkejärjestelmässä. Tähän liittyvät toimet, niiden osalta neuvosto hyväksyi esityksen ja komissio tulee esittämään metodologian neuvostolle, jolla pyritään sitten tutkimaan eh, sitä, miten eh, lääkealan innovaatioilla saadaan aikaan lääkkeiden saatavuutta ja mm, tavoitettavuutta. Ajatellen keskustelun tulosta, joka liittyy suosituksiin, jotka hyvästään lopuksi. Odotan sitä mielenkiinnolla. Komission taholta tunnustetaan haaste, joka liittyy siihen, että tällaisella orpolääkkeellä on usein kallis hinta. Korkean teknologian arviointilaitokset ja olemassa olevat verumit, kuten STAMP, asiantuntijaryhmä, Safe and Timely Actions for Patients, ja myöskin terveysteknologian tutkintaa ryhmää ovat työtä me pitämme arvossa ja mm, usein rekisteröinti on hyvin tärkeää, jolla on pyritty parantamaan potilaiden hoitoa. Ylpeästi voimme sanoa, että olemme saaneet 149 lehtiä liikkeelle ja antaneen myöskin mm, tukea tuotteille, joita ovat valmistella. Tämä, että tuotteita on valmisteilla, on hyvä viesti potilaille, jotka odottavat hoitoa – Komissio tällä hetkellä virtaviivaistaa asetuspuitteita orpolääkkeille hyväksymällä tiettyjä suuntaviivoja. Me haluamme, että pyritään keskittymään enemmän todellakin uusiin innovatiivisiin hoitoihin ja parhaaseen hoitoon potilaalle. Markitsin myös pilottihankkeen, jota on rahoitettu rahoituksella, jonka Euroopan parlamentti teki mahdolliseksi. Se on 2013 pilottihanke liittyy harjoitusentautien politiikkaan, jonka tarkoituksena on tehdä kestävän politiikan ohjelmia varhainen tautioiden alueella 2020-2030 jaksolle, niin että myöskin katsotaan haasteita ja mahdollisuuksia innovatiivisesti. Komissio ottaa äh, tehtäväksi vielä eteenpäin tätä pilottihanketta vuodesta 2017. Mitä tulee sitten tähän, tähän referenssiverkostoon, se on asia, joka on syntynyt rajat ylittävän äh, terveysdirektiivin myötä. Me olemme tällä hetkellä ensi viikolla itse asiassa Vilnassa käynnistämässä erinäisiä referenssiverkkoja, jotka saavat yhteen sairaaloita ja hoitokeskuksia kautta Euroopan, ja useimmat näistä verkoista todellakin toimivat harvinaisen tautien alueella, joten lisäarvoa syntyy paljon maissa ja myöskin hoidon alalla saada yhteistyötä asiantuntijoiden kesken, jotka tuntevat näitä harvinaisia tauteja. Kiitos. Very much have... Paljon kiitoksia. Minulla on... Minulla on puhuja pyyntö. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä lisää? Ei. Nyt päätämme tämän listan. Ensimmäinen edustaja eh, Liisa. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle. Minusta on ilmiselvää, että harvinaisten tautien eh, torjunta ja sellaisten potilaiden tukeminen, jotka sairastavat näitä tauteja, on eurooppalainen tehtävä. Meillä on se ongelma, että jossakin jäsenvaltioissa tapauksia on vähän, mikä on ongelma tutkimukselle, koska tarvitaan suurempia tapauksien, tapauksien, tapauksien lukumäärä, jotta tutkimus voi olla tehokkaampaa. Sama koskee myöskin lääkkeiden kehittämistä. Ja ajattelen myöskin hoitoa. Kaikista jäsenvaltioista ei välttämättä aina löydy sopivaa asiantuntijaa. Minä itse olen Morbus Cuseda-taudin äh, äh, potilasjärjestön äh, suojelija, ja se on sairaus, joka, jonka osalta voidaan nähdä, mitä, minkälaisia nämä ongelmat ovat, ja että voidaan myöskin nähdä, että on välttämättä saada aikaan yhteistyötä on ollut kaksi lakialoitetta viime vuosina ja François Stett on ollut esittelijänä kummassakin tapauksessa ja on hyvin tärkeää, että nuo aloitteet pannaan asianmukaisesti toimeen. Kysymys on ollut nimenomaan lätkeiden kehittämisestä ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Siinäkin nimittäin oli se, että ennen kaikkea potilaat, joilla oli harvinaisia tauteja, olivat ne, joita tässä ajateltiin mitä sitten tulee tilanteeseen ylipäätään ongelmia nimenomaan toimeenpanossa. Ja nyt haluaisin, että komissio kiinnittäisi tähän todella voimakkaasti huomiota. Kuulen ilolla sen, että ensi viikolla meillä on näitä referenssiverkkoja, ja ne tullaan esittelemään yleisölle julkisesti, mutta toisaalta minun tietoni mukaan tilanne on se, että on paljon ongelmia, koska jos potilas, jolla on on harvinainen sairaus, mutta menee naapurimahan hoidon saaminen ei ole aivan niin helppoa ja epäbyrokraattista kuin toivoisimme ja pyytäisinkin, että komissio kertoisi meille jotakin direktiivin toimeenpanon vaiheesta ja huolehtisi aiheesta niin, että potilaita ajatellen jäsenvaltiot todellakin nopeuttaisivat tätä toimeenpanoa. Kiitoksia edustaja Liise. Edustaja Grosteet, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin ähm, ähm, kiittää edistyksestä, jota tämä orpolääkkeitä koskeva asetus on tehnyt. Minä olin tuolloin äh, esittelijänä itse, tämä on totta. Se teki mahdolliseksi edistyksen, äh, jota olemme 17 vuoden ajan saaneet aikaan. Tämä teksti on otettu erittäin hyvin vastaan. Kaikki Sidosryhmät, potilaat, lääkärit, lääketeollisuus ovat ottaneet sen lämpimästi vastaan. Ja tästä kritiikistä huolimatta, jota nyt estetään, näin on todellakin tapahtunut. Komissio muistutti meitä siitä, että tämän asetuksen ansiosta 129 harvinaisia lääkkeitä koskevaa lääkeainetta on saatu käyttöön. On vielä hyvin paljon sairaustapauksia, joita ei diagnisoida Euroopan unionissa. Ja tässä yhteydessä haluaisin äm, Eurodisin. Ähm, tämä on siis harvinaisten sairauksien kattojärjestö. Haluaisin sen työtä kiittää kansainvälisesti harvinaiset taudit ovat nyt yksi prioriteetti. Ja tämä on erittäin hyvä asia. Siellä tarvitsemme uutta ponnistelua. Tiede ja säätely ovat kehittyneet. Ja tämä 24 äh, äh, yksikön verkosto Euroopan unionissa, kuten myöskin tiedonvaihto, ja uusien hoitojen nopeutuminen vaativat nyt sitä, että me ylitämme tietyt esteet. Vain vahvistettu yhteistyö jäsenmaiden välillä tekee mahdolliseksi tukea hoitoja ja tutkimusta, mitä tulee hoitojen standardeihin ja hormonisointiin. Toivottavasti komissio nyt tästä Maltan puheenjohtajuuskaudesta ottaa vaarin, jotta se ajaisi eteenpäin aloitteita harvinaisten orposairauksien osalta. Minua kyllä hämmästyttää EMAN toiminta, kun ajatellaan näitä lääkkeiden tuontia markkinoille, niiden hintaa ja jäsenmaiden roolia. Usein jäsenmaat asettavat kyseenalaiseksi tuotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden. Kuitenkin virasto on ne hyväksynyt sääntöjen mukaisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on moninkertaista analyysiä ja tarkastelua, ja tämä vain hidastuttaa niin lääkeäinen tulo markkinoille, jota harvinaisten sairauksien potijat tarvitsevat. Aivan hiljattainkin olen kuullut perheistä, jotka joutuvat matkustamaan, siis eurooppalaisista perheistä, jotka joutuvat matkustamaan Yhdysvaltoihin välillä lasten kanssa, välillä kahden lapsen kanssa, hyvin nuoren lapsen kanssa, mm, sellaisen, joka kärsivät hyvin harvinaisista sairauksista, joita ei tunneta valitettavasti Euroopan unionissa. Diagnoosia ei saa ja nämä perheet joutuvat erittäin kalleita hoitoja ottamaan Yhdysvalloissa. Kuvitelkaa, mitä tuo tarkoittaa perheille. Äiti joutuu luopumaan työstään Euroopan unionissa matkustaakseen lasten kanssa Yhdysvaltoihin. Ja kuvitelkaa, kuinka kalliita nämä hoidot ovat perheille. Uskoakseni Euroopan unionilla todellakin on solidaarisuutensa vuoksi velvollisuus toimia. Tämä on erittäin valiteltava erityisesti, koska meillä on kansallisia asiantuntijoita, jotka ovat virastossa mukana mukana näissä päätöksissä. Ja sitten kansalliset viranomaiset asettavat päätökset kyseenalaiseksi. Tämä on erittäin vaarallista, ei vain EMAn uskottavuuden vuoksi, vaan myöskin eh, eurooppalaisen lääkeaineita koskevan la- lainsäädännön uskottavuuden vuoksi. Kaikki tämä uhkaa kansanterveyttä, tämä aiheuttaa suuria myöhästymisiä hoidoissa ja pakottaa potilaat eh, hakemaan hoitoja, kuten kerroin Euroopan unionin ulkopuolelta. Minulla nyt on kysymys, kuinka komissio aikoo puuttua tähän asiaan Maltan puheenjohtajuuden avulla tässä jäsenmaiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja samoin viranomaisten potilaiden eduksi, jotta me todellakin pääsisi eteenpäin tällä alalla. Tämä on nyt kaksinkertainen rangaistus harvinaista tautia potevalle ihmiselle. Ensinnäkin tällä henkilöllä on harvinainen erittäin vakava sairaus ja tämän lisäksi hän ei edes saa pääsyä hoitoon. Tämä on kaksinkertainen rangaistus. Tätä on mahdotonta hyväksyä Euroopan unionissa tällä vuosisadalla. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia edustaja Dali. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä herra Rajonia siitä, että hän on täällä keskuudessamme keskustelemassa tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Ja rakennan nyt sen pohjalle, mitä kollegani Peter Lees, Peter Liise ja Francis Crosteet sanoivat. On tärkeää vahvistaa tässä rajat ylittävää yhteistyötä, ja tämähän on yksi Maltan puheenjohtajuuskauden pääperiaatteista. Ja kun tässä vahvistetaan ö, rajat ylittävää yhteistyötä, se toteutetaan edistämällä ö, erityisosaamiskeskuksia toten harvinaisten tautien osalta. Korostan vahvasti sitä, mitä herra Liise mainitsi, mutta vielä laajemmassa mittakaavassa. Tulen pienestä jäsenvaltiosta Maltasta. Me meillä on vielä suurempia ongelmia kuin muilla jäsenvaltioilla harvinaislääkkeiden saatavuudessa. Ja kun otetaan huomioon meidän erittäin pieni ö, kokomme maana ja taloutemme, pienuus, niin lääkkeiden saatavuus on todella hankalaa ja tämä on erityisen suuri huolenaihe kansalaisille, eritoten niille perheille, joilla on lapsia tai perheenjäseniä, jotka kärsivät harvinaisista sairauksista. Uskomme, että Euroopan unionin pitäisi auttaa mahdollisuuksiensa mukaan niin, että vähäisiä varoja voidaan tässä yhdistää, koska ne on nyt yksittäisiin EU-jäsenvaltioihin pirstaloituneet ja uskon, että yhteistoimet tulevat auttamaan auttamaan niin potilaita kuin asiantuntijoitakin jakamaan kokemuksia ja tietoa rajat ylittävästä. ylittävästi. Herra Ryan mainitsi aloitteet, joissa yhdistetään jäsenvaltiot toimimaan, mutta toivoisin, että komissio vielä tutkisi tarkemmin mahdollisia erityistoimia, joilla voidaan varmistaa se, että pienet jäsenvaltiot voivat hyötyä osaamiskeskuksista. Tämä pätee myös suurempiin jäsenvaltioihin, mutta ongelma vain korostuu pienemmissä jäsenvaltioissa. Miten voimme vahvistaa Euroopan unionin tasoista jäsenyhteistyötä yhteistyötä ja ennen kaikkea koordinaatiota tutkimuskin mainittiin, mutta vuodesta 2007 lähtien Euroopan unioni on investoinut yli 620 miljoonaa euroa harvinaistautien yhteistutkimiseen. Vielä enemmän täytyy tietysti tehdä, täytyy miettiä, miten voidaan rohkaista lisätutkimukseen harvinaisten tautien osalta ja saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Täytyy myös miettiä, miten voidaan edistää muutoksia niin, että potilaamme voivat täysin hyötyä sellaisista hoitomuodoista, joita omassa jäsenvaltiossa ei ole saatavissa, mutta muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa on saatavissa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja McGuinness. Chair and... Kiitos puheenjohtaja. Yhtenä niistä jäsenistä, jotka pyysivät tämän asian ottamista esityksellä haluan kiittää puheenjohtajaa alustavasta puheenvuorosta ja Komissiota, puheenvuorosta. On tärkeää, että ihmiset, jotka sairastavat harvensi tauteja, tietävät sen, että tämä liikunta käsittelee jatkuvasti asiaa. Rova Grostet ja muut todella tekevät tätä. Minut sai laittamaan, pyytämään tätä asiaa, oli se, että olin äskettäin tilaisuudessa, jossa otsikona oli Ei Brexittiä harvensen tautien potilaille. Kysymys oli immuunijärjestelmän puutteista, kärsivistä henkilöistä vaan me pystykään keskustelemaan kansanterveydestä ja Brexitistä. Tänään kuitenkin voimme sanoa, että rajat ylittävä yhteistyö terveyden alueella Euroopan unionissa on pelastanut ihmishenkiä. Tutkijat ja lääkärit yhdessä ovat kehittäneet hoitotapoja ja kautta Euroopan potilaat ovat pystyneet matkustamaan voidakseen hyötyä näistä hoitotavoista on syvä huolestuneisuutta siitä, että Brexitin myötä tämä tulee heikkenemään. Ja tiedän, että potilaat, jotka ovat monista jäsenvaltioista matkustaneet tuohon kokoukseen, jossa olin helmikuussa, josta juuri puhuin, he sanovat selvästi, että yhdistynyt kuningaskunta on maa, jolla on pitkä perintö huolehtia harvinaisten tautien potilaista ja myöskin tutkimuksista tällä alueella, ja tätä vahvistaa Euroopan unioni. Meidän pitää olla tässä valiokunnassa tarkkaavaisia, että kun me puhumme Brexitistä globaalisti, että todellakin henkilön, yksilön kannalta katsottuna, potilaan kannalta katsottuna, asialla voi olla hyvin heidän terveyttään heikentäviä vaikutuksia. Tämä on asia, josta olen todella huolissani siitä, miten Brexit saattaa vaikuttaa EUn kansalaisten terveyteen, jolla on harvinainen tauti. Sitten edistys, jota on tapahtunut, jota Euroopan unioni on edistynyt. Tätä haluamme jatkaa. Ruva Krosteet otti asioita jo esille. Me varmaankin kaikki olemme nähneet tämän uuden raportin, joka meille esitellään ensi vuoden alussa. Kysymykseni kuuluukin, miten komissio varmistaa, että nykyisen puutteen uudistaminen tulee rohkaisemaan eikä lannistamaan tuotteiden valmistamista, jota tarvitaan harvisten tautien hoitamisessa – potilasryhmät ovat varmaan hyvin kiinnostuneita tästä. Ja sitten vielä vaikea kysymys, joka liittyy terapioiden hinnasta ja siitä, miten pääsee ylipäätään nauttimaan terapioista. Hinnat mainittiin täällä jo. Ja voidaan kysyä sitä, mitä tämä voitaisiin tehdä niin, että potilaat yli jäsenvaltiorajojen saisivat yhtäläisen mahdollisuuden käyttää näitä välttämättömiä, usein hyvin kalliita hoitoja mutta tämä on tärkeää, että komis, tämä valiokunta käsittelee todellakin harvinaisen kysymystä. Paljon kiitoksia edustaja Kaputo. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin siitä, että tämä asia on annettu esityslistalle tänään, kun on kansainvälinen harvinaisten sairauksien teemapäivä. Tämä on tärkeä hetki ehm, tietoisuuden kasvattamisessa eh, ja näiden sairauksien eh, parantamisen edistämisessä. Usein ne on huonosti tunnettuja, ovat huonosti tunnettuja tämä on hyvin tärkeä hetki, kun me pyrimme tukemaan kaikkien kansalaisten terveyttä. Ja tässä yhteydessä on syytä tehdä yhteenveto edistyksestä ja niistä haasteista, joita meillä vielä on. Edessämme Euroopassa on hyvin monimutkainen kuva harvinaisia sairauksia. Tietyt tapaukset ovat hyvin dramaattisia. Meillä on patologioita ja sellaisia harvinaisia sairauksia, jotka ovat äärimmäisen moninaisia. Ja tästä äh, pyrkimys äh, lievittää perheiden äh, tilannetta esimerkiksi meillä on säätely, kuten 141, ähm, joka koskee erilaisia orpolääkkeitä, monenlaisia lääkkeitä ja hoitoja, jotka ovat suunnattuja sellaiselle potilaille, joilla vielä hiljattain ei ollut mahdollisuutta saada mitään tukea parantumiseen. Tutkimuksen ja politiikan koordinoiden alalla on tarpeen toimia, kuten myöskin tukitoimissa tietyillä alueilla Euroopassa. Tässä ajattelen myöskin Etelä-Italiaa, mutta myös muita eurooppalaisia alueita. Julkinen tuki sellaisille henkilöille, jotka, jotka kärsivät harvinaisista sairauksista, on hyvin vähäistä. Meillä ei ole rakenteita eikä tukea perheille jotka joutuvat tekemään suuria uhrauksia, ja tämä tuhoaa kansalaisten luottamuksen politiikkaan he joutuvat äh, lähtemään kaukaisiin maihin hakemaan äh, parannusta sairauksiinsa. Ja tässä yhteydessä muistuttaisin, että meidän äh, tulee harvinaiset sairaudet tuoda valoon ja tuoda esiin todellista problematiikkaa, johon törmäävät nämä potilaat ja heidän perheensä aivan päivittäin. Nyt on harvinaisten sairauksien päivä ja on varmaankin tarpeen muistuttaa siitä, että oikeus terveyteen ja terveydenhuoltoon pitäisi olla yhtenäinen kaikille eurooppalaisille kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksia viimeisenä, mutta ei vähäisempänä edustaja Pelicini. Kiitoksia puheenjohtaja olen samaa mieltä eh, siinä, mitä kollega Kaputtu sanoi. Mekin olemme sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää eh, tukea tämänkaltaisia aloitteita, kuten esimerkiksi harvinaisten sairauksien päivää, sillä eh, ne kiinnittävät huomion asiaan ja antavat tietoa tällaiseen terveyteen liittyvään kysymykseen liittyen kansalaisille. Nämä harvinaiset sairaudet ovat jotakin, missä tuntemus ei ole suurta. Nämä sairaudet eivät ole mitään kansanterveyden prioriteetteja, eivätkä tutkimuksessa prioriteetteja niihin käytetään sellaisia lääkkeitä, joita ei ole kunnolla testattu ja niin edespäin. On aivan selvää, että jokainen harvanainen sairaus on sellainen, että se tuota suurta hyötyä lääketeollisuudelle ja näin lääketeollisuudelle ei ole varsinaisia intressejä investoida tutkimukseen ja näiden sairauksien parantamiseen. Nämä ovat aina vakavia tai erittäin vakavia sairauksia. Ne ovat kroonisia taannuttavia sairauksia usein iskevät lapsiin, ne ovat vammauttavia ja ihmisen koko elämä joutuu uhan alle, kuten ihmisen riippumattomuus. Tämä aiheuttaa monia fyysisiä psykologisia kärsimyksiä myöskin perheille, psykologista kärsimystä, joka vaatii terapeuttista tukea ja eri tukea jokapäiväisessä elämässä. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän ei pidä ottaa tehtävämmäksemme parantaa näitä kaikkia harvinaisia sairauksia, vaan se, että me jätä ketään sivuun. Se, että lääketeollisuus kiinnostuisi tutkimaan näitä parannuskeinoja on jotakin, missä julkinen toiminta on vaan tarpeen. Meidän täytyy toimia niin, että näiden sairauksen parantamisen tähtävä tutkimus saisi julkista tukea. Tarvitsemme julkista rahoitusta, jotta voisimme tukea sitä tutkimusta, joka pääsee hyvän tulokseen vain silloin, kun lääketeollisuus on varma, että hyötyy myöskin tutkimuksista. Nämä laskelmat, joita teollisuus tekee kansalaisten kustannuksella eivät meidän mielestämme ole hyväksyttävissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt katson ähm, uudelleen johtaja Ryaniin. Olkaa hyvä, voitte vastata kommentteihin. Thank you very much. I'll just... Kiitoksia. Yritän hyvin nopeasti käsitellä muitakin, mu- muutamia seikkoja, joita täällä esitettiin. Ensinnäkin parempi linkki tutkimusohjelmien, sosiaalihuollon ja kansanterveyden välillä. Yksi keskustelu asioista, joka on tuotu esille harvinaisten, asioiden, harvinaisten taudi, tautien komiteassa, on, on juuri nämä suuntaviivat tästä paremmasta linkistä näiden eri osioiden välillä kansanterveyden, harvinaisten tautien tutkimuksen, sosiaalihuollon ja niin edelleen. Ja tätä erittäin innolla seuraamme jäsenvaltioiden osalta niin, että tarkistetaan, minkälaisia linkkejä on harvinaisten tautien potilaiden hoidon osalta tehty näillä alueilla. Herra Pedicini puhui tutkimuksen priorisoinnista Meillä on 2019 lähtien yhteinen ohjelmointialoite. Siinä jäsenvaltiot ja komissio miettivät, miten voidaan paremmin kohdentaa tutkimusta harvinaisten tautien alueella. Sitten harvinaislääke ja eritoten se, mitä Rouva Krostet sanoi, kun potilaiden täytyy etsiä hoitoa Euroopan unionin ulkopuolella. Tässä on kaksi seikkaa. Ensinnäkin teknologia-arvio, jota komissio tällä hetkellä edistää. Sillä yritetään saavuttaa yhdenmukaisempi lähestymistapa uusien harvinais Euroopassa markkinoille tulevien lääkkeiden ja teknologioiden käytön osalta, mutta tarkastelemme myös niitä heikkouksia ja haasteita, joita on harvinaislääkkeiden alalla ja tarkastelemme uudelleen lainsäädäntöä luodaksemme uudet suuntaviivat Euroopan unionin lääkeviraston kanssa yhteistyössä. Sitten lääkkeiden saatavuuskysymys. Euroopan parlamentti valmistelee mietintöä, jossa tarkastellaan lääkkeiden saatavuutta ja hinnoittelua ja suurella innolla odotamme tämän mietinnön näkemistä. Odotamme myös keskustelua EMEAN ja jäsenvaltioiden edustajien välillä tässä Stamp-komiteassa. Monet puhujat täällä viittasivat Maltan puheenjohtajuuskauteen ja työpaja, joka järjestetään maaliskuun lopussa. Toivottavasti tämä on mahdollisuus ministereille itse asiassa läheisemmin tarkastella mm, harvinaistautipolitiikan haasteita ja täytäntöönpanoja eritoteen hoidon saatavuutta. Rova Dalli puheenvuorossaan puhui pienten jäsenvaltioiden haasteista – tässä varmasti Euroopan viiteverkosto voi olla erittäin hyödyllinen. Euroopan viiteverkosto 2004, osaamisverkosto 24 lanseerataan ensi viikolla. Tästä voi olla paljon hyötyä. Rova McGinnessin kysymys eh, Brexitistä. Komissio ei haluaisi kommentoida tässä vaiheessa vielä mitään, ei, eh, koska 50 artiklaa ei ole vielä käynnistetty. Kiitos. Thank you very much. Äh, paljon kiitoksia hyvät kollegat. Näin pääsimme keskustelun päätökseen. Tänään pääsimme myöskin esityslistamme päätökseen. Seuraava kokouksemme on 9. maaliskuuta. Ja pyytäisin teitä nyt ö, ähm, osallistumaan valokuvaukseen. En itse ole siinä johdossa, mutta niin, siirrymme salin ulkopuolelle ottamaan valokuvat. Valokuvia pyytää meitä siirtymään salin ulkopuolelle, että meillä olisi hyvä ympäristö kuvan ottamiselle. Tekemme näin.